Okay, colleagues. No niin, kollegat. Ensimmäisen kohdan esittelijän Engelin täytyy mennä äänestämään toiseen valiokuntaan myöhemmin, eli kello on 10.09, joten menemme kohtaan 17. Täytyy aloittaa. Ehkäpä ennen sitä tavataan takaisin tervetulleeksi komission virka- virkailijoita. Tervetuloa takaisin kesän jälkeen. So, we're talking now item 17. 17 kohta väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021-2027 parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Kun on monta kertaa tästä keskusteltu jo, niin tiedämme, että komissio on nyt esitellyt ehdotuksensa seuraavaksi rahoituskehykseksi. Ja meillä on jo hyväksytty lausunto, jossa Rybik oli valmistelija. Desein ja, ja humanitaarisen avun välineestä on myös ollut lausunto. Sillä vahvistimme, että uudessa kehyksessä pitäisi olla eri väline kehitysyhteistyöllä, jossa olisi avainasemassa olevat periaatteet mukana. Siis nämä hyväksyttiin ennen kuin komissio esitteli ehdotuksensa. Nyt komissio on sen esityksensä tehnyt, ja siihen kuuluu NDIC, naapuruskehitys ja kansainvälisen yhteistyön välineistä koskeva asetus, johon kuuluu sitten myös DCI ja naapurusrahastot ja monia muita ulkoisia välineitä. Humanitaarisen avun väline pidetään kuitenkin erilleen sieltä. On sovittu puheenjohtajakokouksessa että, ja valiokuntapuheenjohtajakokouksessa, että nyt ave valiokunnan kanssa laadimme NDICI-lausunnon. Eli olemme yhteispäätösmenettelyssä mukana AFETin kanssa uudesta välineestä. Nyt meillä on yhteisvalmistelijat Engel ja Görens meidän valiokunnaltamme. Budjettivaliokunta on asiasta vastaava itse rahoituskehyksestä. Se valmistelee ensimmäisen väri aikaisen mietinnön, joka hyväksyttäisiin marraskuun täysistunnossa ja sen vuoksi laadimme lausunnon. Ei itse välineestä siis, vaan kokonaisuudessaan komission monivuotisen rahoituskehyksen esityksestä. Frank Engel on esi- valmistelija tästä kohdasta, Paul Rybik on myös paikalla, joka teki aiemman lausunnon. Mutta ensin puheenvuoron saa Frank. Frank Engel, the floor. Frank Engel, olkaa hyvä. Thank you, Linda, and I apologize for... Kiitos paljon Linda ja anteeksi, että joudun katoamaan ihan parin minuutin päästä, koska minulla on live, livessä äänestys kello 9.20 ja Claude Morais on yleensä ajoissa äänestyksen aloituksissa. Tämä lausunto, jonka laadimme monivuotista rahoituskehityksestä, on tietysti meidän valiokunnallemme looginen jatkumo mm, naapuruusvälineille. Tämä meitä eniten huolestuttaa. Ja sitten itse olitte, otitte jo esille tuon periaatekysymyksen, eli sen, että olemmeko samassa sam- linjassa komission lähestymistavan kanssa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ulkoisten toimien kulut pitäisi sisällyttää tulevaisuudessa yhden välineen alle. Minun henkilökohtainen ajatukseni siitä on, että olisin samaa mieltä. Ja lausuntoluonnoksessa olen tästä sopimuksesta innoituneena sen näin myös hahmotellut todeten, että otamme huomioon uuden lähestystavan, jonka komissio on omaksunut, ja uskomme, että tällä uudella lähestymistavalla voimme päästä lähemmäs niitä tavoitteita, joita meillä on ollut. Myös 2000 208 artiklan mukaisesti koskien köyhyyden vähentämistä. Ja sitten toteamme uudelleen lukuisia asioita 0,7 prosentin osuuden kehitys apu seuraavalla ohjelmointikaudella. Se pitäisi olla mukana siellä ja myös sen seikan, että olemme pyytäneet ESRn budjetisointia ja tietenkin nyt olemme tyytyväisiä, että se tulee tapahtumaan. Tämä on luonnos vasta, kuten tiedän, tiedätte, ja tässä on ehkä noin 1500 merkkiä vain. Luonnokset ovat lyhyitä. Otin mukaan kaiken, mitä pystyin, ja odotan innolla keskustelua kollegoiden kanssa ja tarkistuksia myös. Monet tarkistuksista saattavat liittyä yhden ulkoisen rahoitusvälineen periaatteeseen, mutta käymme niihin käsiksi sitten. Hyvin erilainen kanta verrattuna siihen, mikä hyväksyttiin aiemmin ennen MFF. Joten onko puheenvuoropyyntöjä? Yeah, Charles Görens, you're the first. Charles Görens pyysitte ensimmäisenä. Norbert vai No Charles. Hei, Charles. Olet toinen yhteisesittelijä, joten voit puhua ensin. Niin, alussa ollaan vasta mikä on olennaista, on päästä tavoitteisiin, jotka on dokumentoitu siinä, mitä kutsun täksi doktrinaaliksi pylväksi. Eli eurooppalainen kehityskonsensus eilen muistutin siitä, että olemme äärimmäisen hyvällä tiellä, kun tehdään lupauksia, mutta kun niistä pitää pitäytyä, niin sitten löydetään kaikenlaisia syitä selittämään voimattomuutemme, joten pitää olla tehokkaampi Pitää kohdentaa toimet paremmin tavoitteisiin ja välineet ovat tämän hyvä keino. Eli ei pidä nyt keinoja ja lopputulemaa tavoitetta tässä sekoittaa toisiinsa. Eli tässä ollaan vasta polun alussa. Nyt kuuluu tietää, että onko tässä kyseessä zebra vai hevonen, onko tässä kyseessä äh, laaja väline, jolla otetaan maailmanpallon tavoitteita, vai onko tässä tiettyä segmentointia ulkopolitiikassa, jossa on muita suojatoimia. Tässä pitää pohtia, mikä toimii parhaiten. Eli tässä on, on nämä tavoitteet, joihin me päästään. Hienoa, että pystytään ajan tasalla, mutta siis tämä EKRn budjetisointi, no tämä on raamatun vanha pyyntö, raamatun ikäinen pyyntö yhtä vanha kuin raamattu ja no, tähän ei ole vielä päästy jäsenvaltiot, siis katsovat kateellisina ne oikeudet, jotka he saivat äh, jo monia, monta vuotta sitten, jos ajatellaan tämän maksatuksia, niin yksi valtio voi blokata jo EKR-maksatuksen jos sitten uudessa välineessä Euroopan kehitysrahasto olisi todella integroitu, niin no sitten nämä oikeudet muuttuisivat, joten neuvostossa erityisesti on tässä toimijoita, jotka yrittävät puolustaa näitä etuoikeuksiaan, joten jäsenvaltiot eivät tule mitään jollahja meille antamaan. Tarvitaan paljon määrätietoisuutta, paljon keskustelua keskenämme jotta tavoite voidaan asettaa kaiken yläpuolelle, sillä muuten elämä vain hankaloituu. No, Frank Engel on tehnyt useat, monta, jotain kommentteja, hän on esittänyt, jostain samaa mieltä. Ja varmasti voimme palata tähän aiheeseen vielä myöhemminkin. Thank you very much. Other colleagues... Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Norbert Noiser. Niin. Kiitos lausunnosta. Periaatteet ovat varmaan yhteiset, eli edelleen pidämme kiinni parlamentaarisista oikeuksista. Me haluamme niitä myös vahvistaa. Se, että siinä on tietysti konfliktia jäsenvaltioiden kanssa, on sekin selvä. Mutta nyt Frank Engel ei valitettavasti ole enää paikalla, mutta kernaasti haluaisin tietää, että kun ajatellaan tätä alustavaa kantaa, niin millä tavalla se on erilainen kuin se, joka aiemmin valiokunnassa otettiin. Siinähän on eroja. Eräänlainen uusi linja, jota Frank Engel tässä nyt noudattaa. Well, the next speaker is Paul. Seuraavana Paul Rybik, joka laati aiemman lausunnon. Ja ich glaub, äh... Niin, MFF-neuvottelut ovat oman erityisen hankalat tällä kertaa, uskon niin. Tiedämme nämä poliittiset olosuhteet. MFF äh, esittää suuret haasteet, jos halutaan päästä sopuun. Ja no, Näyttää nyt siltä, että tässä on nyt vähemmistö sille, että saataisiin tuo yksi prosentti EUn e- BKTstä otettua käyttöön. Tätä varten sen takia tässä pitää pohtia, että miten nämä omat varat EUsta voidaan jatkossa, niin miten niitä voi saada aikaa, jotta voidaan saada lisää varoja, jotka ovat tarpeen esimerkiksi, jotta päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin miten sitten tässä lisäbudjetilla, lisäbudjettivaroilla voidaan nämä uudet velvollisuudet jatkossa saada hoidettua. Ja juuri kehityspolitiikassahan meillä on nyt suuri tilaisuus, sillä myös valtionhallitusten päämiehet tietävät nämä kehityspolitiikan haasteet viime vuosilta. Se on tullut selväksi, että mitä tässä nyt on pelissä. Kiitos. Thank you very much. Is anybody else? Kiitos. Oliko muita? Omasta puolestani sanon vain, että Frankhan puhui EDFn integraatiosta. Ja tiedän, että komissio on puhunut parlamentin valvontaoikeuksista. Niitä täytyy käyttää ja ne täytyy asianmukaisesti kirjoittaa sinne, kirjata sinne uuteen välineeseen. On ollut hyvin huono esimerkki kesän aikana siitä, että miten parlamentin valvontaoikeuksia ei kunnioitettu, niin kuin eilen keskusteltiin Iranin osalta jossa jäsenvaltiot saivat ennakkovaroituksen 11. heinäkuuta toimesta, vaikka 11. heinäkuuta meillä oli kokous, niin ei kuultu siitä, kunnes sitten saatiin tieto vasta 19. Eilen siitä kovasti keskusteltiin komission kanssa, joten jos EDF integroidaan, niin kyllä teknisesti siihen pitää liittää valvontaoikeudet, mutta ne täytyy ottaa mukaan uuteen ehdotukseen ja siinä mielessä se ei ole selvä. Siitä täytyy vielä tehdä paljon työtä. Engelin kanta tässä on hyvin erilainen kuin se, josta emme keskusteltiin ja Afetin kanssa keskusteltiin, joten täytyy vielä työstää asioita kollegoiden kanssa. Ja poliittisissa ryhmissä täytyy olla selkeä näkemys. Niistä täytyy päästä selkeään näkemykseen, että ollaan johdonmukaisia ja että näkemys on johdonmukainen Ahletin kollegoiden kanssa. Puheenvuoropyntö ei enää ole. Ah, Charles vielä. Minusta pitää nyt va- ei pidä nyt rynnätä johtopäätöksiä. Olemme vasta alussa ja eilen oli kokous neljän esittelijän välillä. Kokous ei tuonut paljon tukan tuloksia. Lievästi sanottuna meidän pitää yrittää keskittyä tähän olennais, näihin olennaisiin asioihin, sanoa mikä on hyväksi kehitykselle sillä. Ja pitää sanoa, mitkä ovat tavoitteemme, mitkä on paras tapa päästä niihin. Ja nyt tällä välin, jos tätä katsotaan nyt pitkällä välin, niin sitten on parametin nämä etuja, mutta pitää pohtia, mikä meille nyt on tärkeää. Voidaan pohtia eri vaihtoehtoja pidessä on tällä hetkellä ei olisi mitään valvontaoikeuksia EKRstä. Kyllä me saamme tietoja tarvittaessa. Ja meillä on kuitenkin velvollisuuksiakin. Tai siis mekin äh, sanomme, että mitä me olemme EKRstä. Komissiohan hallinnoi EKR ja sillä oli suuri ongelma, jos emme antaisi vastuuvapautta sille, joten parlamentilla on kyllä tiettyjä oikeuksia, niitä vahvistetaan. Mä, näitä oikeuksia vahvistetaan yhdellä ehdolla, eli tuleva päätöksentekorakenne komissiolla ottaa huomioon parlamentin oikeudet, eli selvästi sanottuna joko meillä on paljon säädöksiä. En nyt tiedä, mikä perusomuksen artikla se olikaan, mutta, tai sitten meillä on delegoituja säädöksiä, eli meidän pitää valvoa. Meidän tehtävämme on sanoa, että kun politiikassa tapahtuu muutoksia, niin silloin on väline, joka sallii meille sen, että voimme sanoa sanamme. Eli pyytäisi, että kaikki menisivät ulos näistä vanhoista ideoista ja katsoisivat, miten voisimme parantaa kehityspolitiikan toimintaa säilyttäen samalla ja vahvistaen jopa parlamentin valvonta oikeuksia, Mutta Tämä ei tule olemaan helppoa ja tulevissa vaiheissa me voimme tehdä tästä vertailua eri olemassa olevien välineiden välillä. Ja toista voidaan katsoa, mitä on suunnitteilla, mitä välineitä. Ja tässä pyydän, että olette kärsivällisiä ja pyritte pohtimaan, mikä toimisi parhaiten, jos tullaan siihen päätelmään, että – on toimenpiteitä, jotka eivät toimi, niin sitten sitä pitää sanoa ääneen. Mutta ei nyt pidä sitä päätelmiä ennen kuin on tehty analyysiä. Ei pidä toimia väärinpäin. Olemme vasta prosessin alussa ja tarvitaan paljon kärsivällisyyttä, paljon määrätietoisuutta. Ja no, tässä tarvitaan malttia, jotta päästään tähän asiakirjan lopulliseen muotoon lokakuun loppuun mennessä, joten – Tämä on tärkeä. Tämä on hyvin stressaavaa aikaa minustakin, mutta ei kuitenkaan pidä luovuttaa. Me voimme tehdä jotain. Me olemme toimijoita, meillä on hyviä argumentteja ja ei pidä epäröidä esittää niitä. Thank you very much. Äh, kiitos. Felix Fernandes Shaws on DEFCON johtajana ja sitten Celiani Sergondi ISFstä täällä. Kumpi haluaa ensin, Felix? Kö? Thank you very much. Kyllä, kiitoksia paljon ja hyvää huomenta ja tervetuloa takaisin. Niin kuin varmaan useimmat täällä ovat jo sanoneetkin, niin tämä on hyvin haastava, mutta myöskin innostava tilanne, kun tullaan takaisin lomilta. Ja haluaisimme kiittää Frank Engeliä tästä lausuntoluonnoksesta ja tietenkin sen rakentavasta sävystä, mitä olemme saaneet kuulla tässä keskustelussa. Haluaisin muistuttaa, että komissio on ponnistellut erityisesti kohottaakseen budjettiesityksen ulkoista osuutta. Mutta kyse ei ole pelkästään rakenteesta, vaan myöskin siitä, että korotetaan ulkoisen toiminnan varoja ja erityisesti kehitystoiminnan määrärahoja. 92 prosenttia eh, julkisesta kehitysavusta on siellä mainittu 90 prosentin sijaan, mikä se oli aikaisesti, aikaisemmin. Koko MFF-keskusteluhan tässä on taustalla ja koko EU-budjetti jossa ulkoinen rahoitus on mukana. Muistuttaisin teitä myöskin komission helmikuisesta asiakirjasta, jossa komissio totesi julkisesti, että jotta voitaisiin pitää kunnianhimo 2030 vuoteen mennessä 0,7 prosentissa, niin tavoitemäärän pitäisi olla 140 miljardia eikä 124 niin kuin on vertailukohteena. Ja täytyy kollegiossa sitten jouduttiin keskustelemaan, keskustelemaan tästä tiukasti ja päästiin 123, joka on jo merkittävä korotus. Ja sitten aivan oikein on täällä mainittu, että aikaisemmin olemme keskustelleet vuosien, ellei vuosikymmenten ajan EKRn budjetisoinnista. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun komissio on virallisesti sitä ehdottanut. Se on 2011 ehdotuksessaan sitoutunut tähän, tämän ehdotuksen tekemiseen. Minä olin Filiverton pallilla silloin ja nyt olemme sitten palanneet tämän sitoumuksemme äärelle. Ja tämä itsessään jo lisää parlamentin läsnäoloa ulkoisessa toiminnassa noin 30 prosentilla. Jos EKR budjetisoidaan, niin kaikki Karibian ja Sahran teläpuolisen alueen ja Tyynenmeren kulut kuuluvat budjettimenettelyn alaisuuteen. Ja kuten paremmin tiedätte kuin minä, parlamentti on siinä mestaroimassa. Joten päätökset, jotka Euroopan neuvostossa tehtiin kesäkuussa, EKR-varauksen mobilisoimiseksi ja rahaston siirtämiseksi ei olisi tapahtunut Euroopan unionin normaalissa budjettimenettelyssä. Tiedetään varmasti jo, että komission ehdotuksen ansiosta päästään eteenpäin tärkeällä osa-alueella koskien parlamentin toiminta, budjettitoiminta ja hallintavaltaa komission ja neuvoston rinnalla. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, mielestäni on hyvä kuulla teiltä kaikilta, että todellakin kyseessä on haastava tilanne, mutta meillä on aika tiukka aikataulu, koska meillä on mielestämme tärkeä poliittinen tavoite, johon parlamentti on halunnut sitoutua. Ja uskon, että olemme aikataulullisesti hahmotelleet tai katsoneet että tämä valiokunta ja AFET ovat itselleen asettaneet ne. Me olemme aika positiivisella mielellä siinä mielessä, että haluamme pitäytyä tässä aikataulussa ja toivottavasti pääsemme siihen, mihin haluamme päästä ajoissa. Kiitos Linda ja huomenta kaikille myös minun puoleltani. Niin. Mekin toivotamme täysin tervetulleeksi lausuntoluonnoksen yleisen sävyn, jota herra Engel ehdottaa erityisesti se, että tunnustetaan se, että eri osa-alueilla ulkotoimissa, kehityksessä, turvallisuudessa, maahanmuutossa, ilmastonmuutoksessa on keskinäisyhteys. Ja tässä on hyvin rakentava lähettymistapa NDICI-ehdotusta kohtaan. Kuten Felix sanoi, niin kun ehdotettuja voimavaroja kasvatetaan ja 92 prosenttia DAC-kelpoisista varoista kehitykseen, niin siinä on sitten varaa täyttää se, liikkumavaraa täyttää se, mitä luonnoksessa on mukana. Eli se, että on täysi täydentävyys varoilla, joilla puututaan ei täysin puhtaasti kehitysnäkökohtiin. Eli tässä on täysi liikkumavara tukea kehitystä ja vuosituhattavoitteita tai kestävän kehityksen tavoitteita. Ja samaan aikaan puuttuu haasteisiin, joita liittyy keskinäisriippuvuuden mukaan muilla, muihin politiikkalohkoihin. Sitten tämä, että saadaan yhte, yksi yhteinen väline aiemman sirpaloitumisen sijaan, niin sitten voimme nopeasti reaktoida silmätä uusiin olosuhteisiin. Ja kun geopolitiikka muuttuu, demografia vaikuttaa uusia poliittisia kehityssuuntauksia myös, koska tiedämme, että monessa, monilla maailman alueilla on voimakkaita poliittisia kehityssuuntauksia. Eli tilanne kehittyy, jossa täytyy pystyä toimimaan niin, että käytetään kaikkia kortteja. Nyt liittyen keskusteluun, jota on käyty parlamentin roolista ja liittyen siihen, mitä Felix jo sanoi EDFn mukana tuosta budjettiin, niin minäkin toistaisin joitakin näkökohtia, joita, joista Christian Lefflerkin on muutama tosiaan täällä puhunut, on tarve ottaa huomioon kokemukset, jotka perustuvat siihen, miten aiemmin on toimittu parlamentin kanssa, kuten strategisessa vuoropuhelussa, jotta voidaan nähdä, että voidaanko käydä merkittävä merkittävämpää ja jatkuvampaa vuoropuhelua mielemmin kuin, että ikään kuin kiinnitetään huomiomme joihinkin erityisiin hallinnollisiin prosessin vaiheisiin. Eli EASLT e ja komissiolta löytyy avoimuutta keskustella siitä, miten vuorovaikutusta parlamenttiin ja komission välillä voidaan parantaa, kun suunnataan ulkoisia toimiamme. Uh, Kiitos, Sengeli ei ole paikalla. Kolmastoista syyskuuta kello 12 on määräaika. Tarkistuksille 8.9. lokakuuta on äänestys. Kiitos kollegat. Sitten siirrytään kohtaan 18. 24. konferenssi. YK on ilmastonmuutoksen sopimuksen osapuolten konferenssi. Joka vuosi osapuolten kokous puitesopimuksesta pidetään. Pariisin kokous 2015 oli erityisen tärkeä tietysti. Johti sitten Pariisin sopimuksen hyväksymiseen. Tänä, nyt, tänä vuonna käsitellään sitten Pariisin sopimuksen niin sanottua sääntökirjaa. Kuten joka vuosi, niin laaditaan julki päätöslauselma ja me annamme siihen panoksemme. Ja kun tähän ei ole virallista menettelytapaa, että miten toisen valiokunnan päätöslauselma esitetään muutoksia, tarkistuksia, niin olemme päättäneet sitten soveltaa epävirallista idremuotoilemaa menettelytapaa. Se on siis teollisuus- ja energiavaliokunta. valiokunnan puolestani puheenjohtajana laatinut, valmistellut joukon tarkistuksia, jotka ovat kokousasiakirjojen mukana, jotka lähetetään poliittisille ryhmille. Ja siinä on pyyntö, että kukin ryhmä ähm, nimittää varjoesittelijän ja sitten syyskuun 24. mennessä pitäisi saada aikaan kompromissitarkistukset, jotka sitten puheenjohtajana voi lähettää äh, Envi-valiokunnalle. Muutama sana ensin omasta, omista tarkistuksistani. Vetoin nyt koordinaattoreihin, jotka ovat paikalla, että sanokaa kollegoille, että nyt pitäisi pysyä tehtävänantomme puitteissa valiokuntana, eikä pyrkiä liikaa sitten puuttumaan envivaliokunnan työhön, koska aiemmin on tullut sitten sieltä puheenjohtajalta valituksia, että on liikaa tarkistuksia asioista, jotka eivät ole kehitysvaliokunnan salkussa. Pitää keskittyä kehitykseen ja joitakin näitä asioita on otettu esille näissä tarkistuksissa. Onko ilmastonmuutoksen pääosasta paikalla? Kyllä. Te voisitte varmaan päivittää tietojamme asioiden tilasta ja erityisesti minua kiinnostaisi se, että missä ollaan kehityksen rahoituksessa, koska tiedän, kun olin eh, Envi-valiokunnassa ennen kuin oli täällä puheenjohtajana, niin jokaisessa kopissa on esitetty sitten vetoomuksia kehityksen rahoituksen puolesta ja usein ei ole onnistuttu sitä toteuttamaan ja usein, että myöskin se, miten tämä rahoitus lasketaan, niin siinä on ollut ristiriitaisuutta, eli pääosalta voitaisiin kuulla siitä. Muuten osa, osa-alueet, joita otan esille, liittyvät biopolttoaineisiin. Meillä on ollut aiemmin tapauksia, joissa joissakin köyhimmissä maissa sitten biopolttoaineita on tuotu mukaan ja siihen liittyy sitten maankäyttöongelmia. Biopolttoaineet investointipankin lainananto, sen pitäisi olla sopusuunnassa meidän politiikkamme kanssa. Fossiilisiin polttoaineisiin menevien lainojen pitäisi loppua. Pitäisi keskittyä paljon enemmän energiakehitykseen niin, että on uusiutuvia eilen. Ja Dave McAllister, joka on ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, tapasimme uuden YK-koordinaattorin, joka vastaa Sahelin alueesta. Ja sieltä vetoomus oli että kovasti investoitaisiin uusiutuviin, erityisesti paikallisella äh, pienessä mittakaavassa, erityisesti maataloudessa. Sitä on yleensä katsottu, koska nyt kehitys 90, yli 90 prosenttia energiasta menee kehitysmaissa kaupunkeihin, kun taas maaseutualueella tehdä tarpeeksi, jos useimmat vielä elävät. Ja jossa kyky investoida maatalouteen, viljelyyn, jotta voidaan saada talouden liikkeelle, on puutteellista. Osakoprosessihan on myös se, että saadaan investointeja ener- uusiutuvaan energiaan kehitysmaissa. Olisi pääosastolta mielenkiintoista kuulla tästä. Nämä tarkistukset olen siis jättänyt. Nyt täytyy aika nopeasti sopia. Pari esittelyn kokouksissa ei ollut paljon aikaa keskustella, mutta siitä ympäristökollegoiden kanssa tulee vielä keskusteluja. En tiedä, onko nyt puheenvuoropyyntöjä. Bogdan. Thank you, Linda. First of all, uh, Kiitos Linda. Olen ensinnäkin samaa mieltä kannastasi. Me olemme aikapaineen alaisia kovasti, joten meidän pitää tehdä kovasti työtä. Me odotamme varjoesittelijän paikkaa, mutta kuten totesit, meidän pitäisi esittää kanta koskien cop 24 koska mehän olemme kehitysyhteistyövaliokunta ja meidän, pitä, meidän ryhmästämme on luvassa jotakin tarkistuksia. Aikaa ei ole kovin syvälliseen keskusteluun, mutta kyllä me Hahmoittamaan ne linjaa tulemme noudattamaan ja DV-valiokunnan linjaa. Kiitos ja nyt kun meillä on ilos siinä, että Defco ja Klimpa-osastot ovat paikalla, joten olisi mielenkiintoista kuulla kopin valmisteluista, jos pystyt meille kertomaan. Ja mitkä suuret kysymykset tänä vuonna tulevat olemaan? Miten Pariisin sopimus, äh, mikä on sen tilanne? Päivitettyjä tietoja Rova Bajam ilmeisesti, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon ja hyvää huomenta kaikille parlamentin jäsenille. Kyllä, COP24 lähestyy kovaa vauhtia. Lähes kolme vuotta on kulunut Pariisista ja tässä kohtaa on nyt kaksi tärkeää tavoitetta. Ensinnäkin, kuten puheenjohtaja sanoikin, tärkein tavoite on sopia Pariisin sääntökirjasta, joten tuo hallinnointimetodi, joka sallii sen, että eri osapuolet voivat luottaa siihen, että se mitä luvattiin Pariisissa todellakin toteutuu. Kyse on avoimuudesta, no, sääntöjen odottamisesta, ennustettavuudesta ja siitä, että saadaan aikaan se rakenne, joka sallii monenvälisten kehysten toteutumisen yhdellä kestävät osapuolelle. Toinen tavoite tämän vuoden kopille on istu Talanoa vuoropuhelu, jonka tavoitteena on katsoa, miten on edistytty, jos ajatellaan kentän täytäntöpanoa. Eli mitä valtiot osapuolet ovat tehneet Pariisin jälkeen, kun kolme vuotta nyt on kulunut, miten he valmistaut, ovat valmistautuneet, sitä panoa täytäntöön tavoitteet, jotka ne johtajansa – esittivät COP21-kokouksessa Pariisissa. EU on melko hyvässä johtoasemassa molemmilla osa-alueilla. Meillä on hyvin hienostunut hallinnointiehdotus, jota täytäntöpanemme itse, joka noudattaa noudattamaan täysin uusia sääntöjä ja voimme jakaa kokemuksiamme kumppaneittemme kanssa siltä osin. Sitten jos ajatellaan EUn kansallisten panosten tai lupausten, tai on no, ainakin tavoitteen lupauksena olemme tehneet. Siinä on edistetty merkittävästi uusiutuvien energioiden ja uusi paketti, sitä sovittiin näin kesätaukoa. Näin, olemme, näin ollen olemme hyvässä asemassa ja ne on laajennusta kehyksetkin, koska tavoitteille on, niistä on sovittu. Sitten katsotaan kumppanin puolen erityisesti G20 talouksissa, jotka vastaavat 80 prosentista globaaleja päästöjä. Haluamme nähdä konkreettisia tuloksia myös, mitä tulee heidän lupaustensa vakavasti otettavuuteen ja mihin toimiin he ovat ryhtyneet kentällä. Sitten on poliittinen vaihtoehto helpottava vuoropuhelu, jota käydään Katovitsessa. Se on juuri oikea tilaisuus tuohon. Täytyy myöntää, että on hienoa kuulla, että deve kiinnostaa ja tulee antamaan oma panoksensa Envin päätöslauselmaan tarkistustensa kautta. Tämän myötä erittäin tärkeä ulottuvuus syntyy siihen ja sitä on tärkeä panos näihin pohdintoihin EU-parlamentin puolelta, sillä ilmastonmuutos on loppujen lopuksi myös kehitykseen liittyvä haaste. Kehitysasioihin ei voida puuttua puuttumatta ilmastonmuutoskysymyksiin ja toisinpäin, joten tavoitteet ja keinot liittyvät voimakkaasti toisiinsa. Tämän havaittavissa kehityskonsensuksessa kotonoun tarkistuksessa ilmastonmuutos on kaikkialla läsnä ja se kohdistuu koimiten niihin maihin, jotka ovat haavoittuvaisimmat ja vähiten valmistautuneet. Usein ne sijaitsevat Afrikassa, Tynellä, Valtamerellä ja Karibian maissa. Kuten täällä on jo sanottukin, ilmastorahoitus on tärkeä osa Pariisin pakettia. Tämä on se solidaarisuusulottuvuus niin sanotusti, ja sen tarkoituksena on auttaa erityisesti kehittyviä maita puuttumaan tähän, mikä tulee välttämättä tapahtumaan, mutta myös edistymään kestän, kehityksen tavoitteiden asioissa ja mukaan lukien energiasaatavuuteen. Tässä toimii johdonmukaisesti ilmastotavoitteiden kanssa. EU on siis jo merkittäviin toimiin ryhtynyt. On Afrikan uusiutuminen lähteiden aloite sitten edistytty on melko hyvin. Tietysti on tietty, tiettyjä hallinnointiin liittyviä haasteita, mitä tulee uusiin metodeihin, mutta tässäkin suhteessa olemme voineet viestiä muiden lahjoittajien kanssa ja päästä ratkaisuihin, jotka toimivat. Sitten uusiutuvat energialähteet, no tämä on haaste kehittyville maille, mutta tietysti myös kehittyneille maailmalle. Monet G20-talouksista ovat luottavaisia hiilestä, joten keskustelun pitää olla kattavia. Sitten tulee rahoituksen, tietysti on Kööpenhaminan lupaukset, no 100 miljardia vuoteen 2020 mennessä, ne pitää saada liikkeelle julkisista ja yksityisistä lähteistä aiheuttajan monia toimia tarvitaan. Se on kollektiivinen lupaus ja jos nyt on yksi suuri lahjoittaja, niin se muuttaa tietysti tätä suuntaa. Lahjoittajat kohtaavat enemmän haasteita. Tavoitteeseen päässä keskustelut jatkuvat ja uskomme, että kehittyvät maat seitsemän ryhmänä ymmärtävät, miten monimutkaista on, kun merkittävän hallinnon suunta muuttuu. Tuplaamme panoksemme ja yritämme tarjota mahdollisimman paljon avoimuutta. Toisaalta sitten vastaanottavat maatkin toimivat tämän takia. Luotamme siihen, että 100 miljardiin päästään. Sitten rahoitusala, no, tarvitaan lisää ennustettavuutta ja avoimuutta. Ne ovat tärkeitä tavoitteita Katovitsen kokousta silmällä pitäen. Siinäpä kaikki. Kiitos huomiostanne. Thank you very much for that very useful update. Kiitos näistä hyödyllisistä päivitetyistä tiedoista. Valiokunta ei keskustele tarpeeksi yhteistyiskohtaisesti ilmastonmuutoksesta, joten tämä on siinä mielessä hyödyllistä. Herra mm, Nikola Pietra Petrantonio on myös sitten DEFCO-pääosastolta. Pitäisi kiinnittää huomiota näihin uusiin ohjelmiin uusissa välineissä varmistaa, että ne saavat rahoituksen tai että niillä rahoitetaan sellaisia hankkeita, joita saadaan tuloksia ilmastotoimintaohjelmassa vuoteen 2030 mennessä, ja että saadaan myös kestävän kehityksen tavoitteita täytettyä. jotka liittyvät myös Pariisin sopimukseen. Mielenkiintoista kuulla sitten, miten DFK-pääosasto, miten se osallistuu COP-konferenssiin ja miten te tulette tähän mukaan? Ja vaikuttaako sitten COP-valmistelutyö ohjelmointityöhön? Ensi viikolla on kaikki EU-lähettiläät täällä esimerkiksi, eli edustustoista. Että ymmärtävätkö he COP, Paris, ilmastonmuutosasia, koska niin kuin Robert Bardam aivan oikein sanoi, että ilmastonmuutos on kehitysmaissa valtava asia. Ja yksi vierailuvuosia sitten Keniaan noin 50 vuotta sitten, niin näin, äh, anteeksi 15 vuotta sitten, mitkä olivat vaikutukset siellä Ugandan rajalla, kun jo silloin viljelijät pysyvät tukea. Erilaisia siemeniä saataisiin. Siis he olivat hyvin taitavia ja mukautuvia viljelemään vaikeissa olosuhteissa, mutta vaativat, tarvitsevat apua. Ja se, mitä nyt ylenkasvattu on, kehitysohjelmissa on ollut maatalousviljely. Eli todellakin täytyy nyt muuttaa ajattelutapaa paikan päällä toimimisesta ja varmistaa, että toimielimien kautta toimielinten ihmiset ymmärtävät nämä asiat. Ja myöskin, että miten paljon tämä näkyy uudessa ohjelmoinnissa. Eli herra Petro, Pietro Antonio, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Good morning, first of all. Hyvää huomenta. Ensinnäkin olen pahoillani, että minulla on kerta kaikkiaan vaikea, mahdoton sukunimi, se on kaikille hankala. Kiitoksia paljon puheenvuorosta Nikola Pierantoni, olen DG Defkosta ja olen kestävästä kehityksestä ja energiatuotannosta muun muassa vastuussa. Ja muutama, muutaman asian lisäisin vielä siihen, mitä Elina mainitsi. Ensinnäkin kyse on rahoituksesta. Sitoumukset pitää ja ohjelmointi täytyy muuntaa toiminnaksi ja toimiksi. Tämä tapahtuu ruohonjuuritasolla, mutta nehän täytyy silti rahoittaa. Tällä hetkellä DG Defcossa arvioidaan sitä, kuinka rahoitus voitaisiin osoittaa siten, että 20 prosenttia siitä ohjattaisiin ilmastotoimiin, kuten tavoitteena on. Tämä 20 prosentin tavoite on 2014-2017 luvut osoittavat, että 19 prosenttia tavoitteista on saavutettu 37 miljardia euroa on jo käytössä, ei pelkästään sidottuna. Tietysti lupaukset ja sitten maksatus ovat kaksi eri asiaa, mutta meillä on sitten tietenkin nouseva trendi ilmastotoimien rahoituksen suhteen ja samanaikaisesti eri kanavien kautta projekteita on toteutettu eri maissa. Mutta monet näistä maista, erityisesti kehitys, kehittyvät maat, ovat asettamassa ilmastosektorin keskeiseen asemaan yhteistyön alalla ja tämä varmasti kansallisella agendalla nostaa asian tärkeyttä. Uskomme, että EUn kannalta katsottuna tämä auttaa meitä saavuttamaan tuon 100 miljardin euron rahoituslupaustavoitteen. Tietenkin me olemme maailmanlaajuisesti vielä kaukana tuosta summasta, mutta EUn näkökulmasta katsottuna edistystä on saavutettu kovastikin. Mitä tulee sitten sitoumusten muuntamiseen toimiksi, niin yksi avainasia on se, että tulevaisuudessa tulevaisuuden rahoitus instrumentit täytyy sopeuttaa Pariisin sopimukseen ja NDCiden eh, elementteihin tai instrumentteihin. Kolme elementtiä tässä on tärkeää. Ensinnäkin puolet rahoituksesta, jota on käytetty tähän mennessä ilmastotoimiin, on allokoitu sopeuttamistoimiin. Puhumme paljon siitä, että autetaan erityisesti köyhiä maita valmistautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Eli meidän pitäisi olla valmiimpia ensimmäisessä vaiheessa ensimmäisessä vaiheessa rahoittamaan lieventämistoimia, mutta nyt sitten sopeuttamistoimet ovat nousemassa 55 prosentin asemaan. Lieventämistoimet ovat edelleen osa portfoliota ja uskomme, että myös kehittyvien maiden täytyy tarkastella tätä asiaa. Me voi pelkästään työstää sopeuttamista. Meidän täytyy sekoittaa nämä kaksi toimintamuotoa keskenään yhdistää ne. Kaksi lisäasiaa vielä. Ensinnäkin yksityissektori täytyy saada mukaan. Mainitsitte aivan oikein, että Euroopan investointipankin rahoitus on tärkeässä asemassa. Se tekee komission kanssa yhteistyötä erityisesti yhdistelemällä rahoitusmuotoja. Tuki rahoitusta toisaalta tarjotaan komissiolta ja sitten toisaalta taas meillä on tällainen sekarahoitusmuoto, eri instrumentteja yhdistelevä rahoitus muoto blendaus, blending. Hyvin tärkeässä roolissa tässä on leverage-rahasto, tämä vipurahasto. Emme voi odottaa, että tulevaisuudessa julkisista varoista hoidetaan kaikki. Eli täytyy arvioida vivutettavat luvut realistisesti. Usein näemme ylioptimistisia lukuja tässä suhteen, tämän suhteen. Eli meidän täytyisi saada siinä vähän enemmän jalat maahan, kun arvioimme näitä lukuja ja kehittää metodologiaa näiden varsinaisten vaikutusten arvioimiseksi, koska se vaikuttaa myös rahoituslupauksiin. Ja sitten vielä viimeiseksi, mitä tulee sopeutu- sopeuttamiseen, niin tässä on paljon maailmanlaajuisia aloitteita. Kansallinen yhteistyökumppanimmehän on tietysti hallitus, mutta meillä on myöskin alemman tason yhteistyökumppaneita, esimerkiksi paikallisviranomaiset, alueen viranomaiset ja niin edespäin. Ja tässä mielessä meidän täytyy pitää mielessä maailmanlaajuinen ilmastoallianssi esimerkiksi, joka on toisessa vaiheessa ja sillä on suurempi rahoitus eh, osuus tällä hetkellä varattuna ilmastotoimille, kuten myöskin kunnanjohtajan ilmastosopimus. Eli täytyy muistaa ei pelkästään hallituksen toimet, vaan myöskin ruohonjuurilta tasolta ylöspäin kohdistuvat toimet osana näiden toimien rahoittamiseksi. Toivottavasti vastasin joihinkin kysymyksistä. Nyt täällä parlamentissa tietenkin keskustellaan paljon tai monista näistä asioista tulevaisuuden yhteistyöinstrumenttien suhteen ja tulevan MMFn suhteen, joten tässä minun osuuteni tähän keskusteluun. Ilmeisesti uudessa täytyy myös kiinnittää huomiota ilmastoon. Halusin vain muistuttaa ja tarkistetaan näitä mittasuhteita ja osuuksia ja 20 prosenttia ilmastolle siinä on suuntaus. Kun olin Miami virkamies, niin yritetään sinne mahduttaa asioita, sanoa, että tämä on, ja tämä on ilmastoa mieluummin kuin, että olisi poliittinen, su, otetaan todellis, todellakin poliittinen suuntaviiva siihen, että puhutaan ilmastoasioihin. Kiitos näistä vastauksista. Virallista määräaikaa ei ole tarkistuksille, kun ne oli virallinen menettely. Mutta ehdottaisimme, että jos ryhmillä on joitakin asioita, joita haluavat tähän, niin lähettävät sihteeristölle. Dagmar on siitä vastuussa, hän ottaa ne sinne mukaan. Epävirallinen määräaika ilmeisesti on, johon mennessä pitää lähettää. Luulisin. Tavoitteena olisi, että ensi viikonloppuun mennessä saataisiin keskusteluryhmissä loppuun liikkumavara on vähän, jos olisi sellainen tunne, että täytyy antaa mahdollisuus vielä epävirallisesti muillekin jäsenille antaa mahdollisuuden jättää tarkistuksia, niin se olisi vielä aikaa, mutta ehdoton määräaika on 24. syyskuuta kokous, jossa sitten tämä pitäisi hyväksyä. Ehkäpä sitten pyydämme ryhmiä jättämään ehdotuksensa ensi viikonloppuun mennessä, niin että sitten Strasbourgissa on aikaa just teksti viimeistellä teksti 6. syyskuuta perjantaina mennessä, jos ihmiset lähettäisivät kommenttiensa. Muutosehdotuksen se yritetään löytää konsensusteksti. Sitten siitä on aikaa keskustella Strasbourgissa. Kiitos kovasti kollegat. Selvä, voidaan siirtyä kohtaan 19. Tähän on lisätty lisäkohtia esityslistaan. Kun humanitaarinen kriisi on meneillään, josta kuulemme kahdessa osassa maailmaa, josta on keskusteltu aiemminkin. Tässä vaiheessa haluttaisiin päivitettyä tietoa siitä, että mitkä ongelmat ovat, mutta odottaisin vähän tarkistaakseni, että ECHV-osaston ihmiset ovat paikalla. Okay, yes, we have, um, we have, um... Niin, meillä on ekopääosasta paikalla. Kaasasta on aiemminkin keskusteltu. UNVRAn kanssa on ollut keskustelua humanitaarisesta tilanteesta. Tiedämme, että Humanitaarinen tilanne on kovin huolestuttava Kaasan kaistaleella. Ja nyt kun turvallisuusongelmat lisääntyvät, niin raja on äskettäin suljettu ja humanitaarinen kriisi pahenee. EU on tärkeä kumppani palestinalaisviranomaiselle tärkeä kumppani humanitaarisessa avussa UNRWAlle. Ja tiedämme, että muut kumppanit ovat tukeaan sille leikanneet, kuten Yhdysvallat, joten olen mielessäni, että tuo ECO-pääosasto on paikalla. Valentina Bernardi on tiimi, tiimijohtaja, joka vastaa lähi -idästä. Olkaa hyvä. Uh, good morning. Hyvää huomenta. Thanks for, uh, for inviting. Kiitos kutsusta päivitämme teille viimeaikaiset kehitykset. Jos ajatellaan humanitaarista tilannetta Gazassa, kesäkuussa olimme täällä esittelemässä teille humanitaarisen kriisin pääaspektit silloin, joten nyt keskityn viimeisimmän kahden kuukauden kehitykseen. Tällä hetkellä tilanne on se, että rauhallista on, mutta se on haurasta äh, rauhallista tilannetta, joten tilanne voi eskaloitua milloin vain. Kesä oli hyvin intensiivinen, väkivalta oli elokuussa. Yhtenä yönä 8.8. oli yli 150 rakettia ammuttu Gazasta Israel, tai Gazaan Israelista ja sitten paljon, moni niistä osuikin. Tai siis ammuttiin takaisin kostotoiminnan. Muun muassa eh, raskana nainen ja tytär kuolivat eh, ja moni vahingoittui sitten näistä iskuista myös. Tämä oli hyvin, hyvin intensiivinen hetki. Pelkäsimme, että että se olisi voinut johtaa avoimeen konfliktiin. Nyt protesteja on joka perjantai edelleenkin Israelin ja Gazan välillä, mutta tämä intensiivisyys vähenee viimeisen kahden viikon aikana on ollut pienen, yhä pienempiä ryhmiä kokoontumassa tuolla aidalla ja edelleenkin ampumista on tuolla perimetrillä. Haluaisin kiinnittää huomioon näihin lukuihin, uhrilukuihin, se nousee päivittäin maaliskuun jälkeen, kun 177 palestiinalaista on kuollut siitä lähtien ja lähes 90 000 loukkaantunut. 19 siis 000 loukkaantunut tänä kesänä. Rajoitukset ovat kiristyneet, ajatellaan liikkumista. Jos mennään nopeasti näihin rajoituskohtiin, 19.8.27.8. eräs ylityskohta oli suljettu ja no hieman näitä suuntauksia, jos mietitään tilanteessa suhteessa viime vuoteen. Rafan ylityspiste Egyptiin, no se on ollut suljettuna Eidin viikolla, nyt se on taas avattu. Arvon mukaan noin 300 palestinaista rändystä on Egyptin joka vuosi noin 200 niistä yritystä tapahtuu Egyptin koronoinnin kautta. Eli ne pitää maksaa hyvin paljon rahaa. Ne ovat epävirallisia maksuja, jotka ovat noin 15 1500 dollaria. Pitkä matka pitää kulkea Egyptiin ja sitten egyptiläiset valvovat tätä hyvin tarkkaan turvallisuusviranomaiset. Kalem Shalom on tärkeä yrityspiste ja se on ollut tärkein ongelma kesän aikana. Karem Shalom avasi uudelleen 15.8 tässä kapasiteetissa ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. 9.7. suljettiin lähes tulkoon kokonaan. Kaikki elintarvikkeet oli, kaikki muut elintarvikkeet oli kielletty. Rantelyksiltä mitään muutakaan ei saanut tulla Gazan mekanismin kautta, joka oli perustettu viimeisimmän sodan jälkeen 17.7. polttoainekin kiellettiin sen pääsy myös hätäpolttoaineita tai YK joten YK kuitenkin esti vetomuksia tämän suhteen. Osittain se otettiin uudestaan sitten heinäkuussa myöhemmin ja 15.8. sitten vasta täysin avattiin uudestaan tuo rajanylityskohta. 15.8. kalastusalue, joka on vähennetty komeen merimailiin. Sitä suunnittiin yhdeksään merimailiin, eli kesän aikana kalastajien on lähes mahdotonta toimia normaalisti. Tämä kriisi on nyt jatkunut koko vuoden, mutta uusi huippukohta on koettu nyt, jos ajatellaan sähkökriisiä. Suuria ongelmia on sähkön palvelusuhteen kanssa elokuussa. Va- sähkön, sähkön on vakaasti lähes neljä tuntia per päivä. Se on saatu Israelilta, joka tällä hetkellä on ainut toimiva ulkoinen voimantuottaja. 120 megawattia per päivä. Ja tilanne on hyvin kriittinen. 28. humanitaarinen koordinaattori vetosi siihen, että välittömästi rahoitettaisiin hätäpolttoaineen myöntämistä 4,5 miljoonaa dollaria tarvitaan varmistamaan, että minimitasoimispalveluja voidaan saada aikaan vuoden loppuun asti. Esim. YK tukee tällä hetkellä 200 to slow down. Ah, sorry. Voisitteko hidastaa, sanoi puheenjohtaja. I didn't see this light. Please. Nähnyt tuota valoa. Voisitteko hieman hidastaa? So it... Meillä on kyllä aikaa. Uh, I was, I was um, trying to explain to you. have a lot of figures you see. Paljon lukujakin teillä on, mikä hankaloittaa. Um, as you're mentioning also in... Niin, tässä on noin 250 tällaista saniteettia. Eli saniteettia on riippuvainen hätäpolttoaineista, tarjoaa YK tällä hetkellä, joten kun polttoaine loppuu, niin no, silloin on välitön vaikutus tällaisiin tärkeisiin terveys, sanite- Se on muassa paljon sairaaloita, jotka ovat riippuvaisia näistä polttoaineista, joten jos neljä tuntia päivässä saa sähköä, niin voit kuvitella, että tarvitaan generaattoreita sitten myös, jotka kulkevat lopun vuorokautta sitten – tuottavat sähköä. YK on polttoaine on loppumassa, joten viimeisen lukujen mukaan se saattaa loppua tämän kuun lopussa. Jos näin käy, niin noin 4800 potilasta, jotka ovat nyt riippuvaisia sähköistä laitteista, mukaan lukien äh, nämä keskoskaapit, eivät sitten enää saa sähköä. 120 000 ihmistä lisäksi sairaat potilaat, jotka saavat hoitoa sairaaloissa. Myös heihin tämä vaikutus tulee, tulee olemaan. Eli tämä on tuonne hätätilanne, kuten voitte ajatella. Lisäksi tässä näette nuo rajanylityspaikat, jos ette tunne Gazan kaistaletta, eli näette Eretsin ja Rafan, nämä kaksi kulkuyrityskohtaisten kerrem ja shalom kauppa ja humanitaariset tuotteet sitten oikealla puolella näiden suuntaukset 17-18 vertailtuna. Jos katsotaan eretsiä tuossa ylhäällä näette, että parannusta on tapahtunut suhteessa viime vuoteen. Kuitenkin tämä kuva on hieman harhaanjohtava, koska 2017 on ollut huonoin vuosi liikkumisen vapaudelle ja 51 prosenttia vähemmän sitä oli kuin sitäkin edellisenä vuonna 16 vuonna, mutta, eli parannusta on, mutta kuitenkin se ei riitä. Ja tässä on toisaalta ihmiset, jotka tarvitsevat lääkehoitoa, kansainväliset järjestöt, kategorisoitu palestinat, jotka haluavat liikkua kauppasyistä. Eli tämä ei vain riitä, mutta suurin ongelma on tuo alapuolinen kuva, Kerem Shalom, kuten näet sitten. suuntaus on laskeva. Elokuun lukuja ei ole vielä viimeisimpiä, mutta tuolle Shalomiin, niin se oli lähestulkoon kiinni, joten suuntaus tulemaan taas negatiivinen, kuten voitte kuvitella. Eräs luku, joka saattaa kiinnostaa, on luku, joka liittyy lähettäisiin, ihmiset, jotka tarvitsevat, äh, joka pitää siirtää hoitoon muualle. No, äh, sitä viranomaiset valvovat 13.8. alkaen, eli maaliskuun elokuvalle 245 potilasta on hakenut tällaista pyyntöä. Hyväksymisaste 25 prosenttia, hylkäysaste 38 prosenttia, 38 prosenttia on lisäistä suhteessa aikaisemmin kuukausiin, ja se on hyvin suuri hylkäysluku. Tällä hetkellä tämä on ongelma. Jos katsotaan hyviä uutisia näitä lähetteitä ajatellen, niin tällä, tänä viikonloppuna Israelin korkein tuomioistuin antoi päätöksen, kun neljä ihmisoikeusjärjestöä esitti kanteen. Ja nyt Israelin valtion pitäisi sallia se, että gatsamilaiset potilaat pääsevät hoitoon ulkopuolelle. No, israelilainen tuomioistuin siis peruutti potikan, joka salli ha, Hamasli, Hamasliitännäisten perheiden potilaiden pääsyn muualle. Eli jos oli mitään suhteita Hamasiin, määritettiin se miten vain, niin siinä tapauksessa ei ollut oikeus lähetteeseen. If we move to immediate human... Jos siirrytään humanitaarisiin tarpeisiin, kirjallisiin tarpeisiin, missä kohdataan ongelmia? No, on paljon uhreja, uhreja kuten sanoin aikaisemmin. Lisäksi on näitä rajoitteita, joita koetaan tuotteiden liikkumisen suhteen kansasta. Sitten on kumulatiivinen vaikutus, joka, on, joka liittyy tähän humanitaariseen blokkiin. Valtavasti uhreja on, kuten sanoin. 19 000, jotka tarvitsevat kiireistä terveydenhuoltoa oikealla puolella. Näette luvut. Näet, siinä on tässä ajettu iän mukaan, sukupuolen mukaan ja montako ihmistä on ammuttu aseella. Kannattaa mainita, että YK on mukana 59 prosenttia loukkaantumisista on koostunut alaraajoihin, eli ihmisiä on ammuttu alaraajoihin. Ja kansainvälisten järjestön mukaan, kuten lääkäritilman rajakotyskentelyä Gazassa, nämä ovat hyvin hankalia hoitaa nämä haavat ja loukkaantumiset. Tämä johti pitkäaikaisen vammaisuuteen jopa, eli potilaiden pitää läpi useita leikkauksia, ja fysioterapia kestää sitten pitkään sen jälkeen. Osa, osa pitää amputoidakin. Lisäksi pitää ottaa huomioon infektiovaara, joka leviää vatsassa. 20 prosenttia potilaista on, heillä on tällaisia infektioita. Jos tämän infektion tulehduksen saa, niin amputoinnin riski on hyvin korkea. Siinä siis tiivistettynä lisätaakka kohdistuu siis terveydenhuoltojärjestelmään ei vain nyt, vaan myös tulevaisuuteen. Ja siinä se ongelma piilee, koska ei tuo välittön hätäapua ota Tämä tulee laskemaan vuosia, tulee vaikuttamaan myös talousaspekteihin kansassa. Lääkkeitä, tärkeitä lääkkeitä puuttuu, välineitä puuttuu, ei ole tarpeeksi henkilöstöä. Heinäkuussa 40 prosenttia prosenttia tärkeistä lääkkeistä oli jo täysin loppu. 48 prosenttia terveysministeriön mukaan äh, oli sellainen, sellaista tilannetta, että alle kuukausin välillä 20 prosenttia lääkkeistä oli mu, muuta osin puutteellisia. Maaliskuusta lähtien noin 7500 hätäleikkausta oli lykätty, koska oli kapasiteettia puuttunut sairaaloista muun muassa, ja koska ei ollut tarpeeksi sähköä Gazan sairaalassa, ihmiset lähetetään kotiin keskiviikkona, koska silloin otetaan, että tulee uusia potilaita perjantaisin, ja sitten lähetetään pois sairaalasta, oli kuntosi mikä vain, tilanne on erittäin huono. Valvoimme tilannetta kentällä, ja myös Brysselistä käsin kävimme Gazassa sähkö ei ole tarpeeksi polttoainetta, ei myöskään sitä, siitä puhuin jo. Tämä vaikuttaa vaikuttaa suoraan veden saatavuuteen ja muihinkin tällä hetkellä. 97 prosenttia Gazan vedestä on, ei ole juomakelpoista, eli pitää ostaa vettä tai sitten on riippuvainen kansainvälisestä järjestöstä, joka sinulle vettä toimittaa. Ympäristö- ja terveyshuottoja on. Jätevettä esimerkiksi valuu veteen. Kesän aikana 100, yli 100 miljoonaa litraa äh, viemärin vettä valui meren joka päivä. No voitte vain kuvitella, mitä tämä tarkoittaa. Tämän lisäksi on likviditeettikriisi. Ostovoima laskee. Ja yhä enemmän köy- perheitä on köyhinä. Tilastokeskuksen mukaan Gansan köyhyysaste oli jo noin 53 prosenttia Gansassa. 38,8 vuonna 2011 oli tuo luku, joten yli puolet kansanväestöstä on luokiteltu köyhäksi. Työttömyysaste oli jo 42 prosenttia, mutta jos katsotaan koulutettuja nuoria, niin sitten 60 prosenttia on tuo luku, joten tilanne kaiken kaikkiaan on hyvin huolestuttava. Nopeasti lyhyesti haluaisin puhua kansainvälisistä vastauksista. Tähän tilanteeseen on humanitaarinen vastaus, se kattaa kaksi vuotta, noin 540 miljoonaa dollaria. Näette tuon prosenttiosuuden rahoituksesta se on hyvin alhainen. Jos otetaan huomioon, 36 prosenttia sitä pidetään keskiarvona humanitaarista rahastoa kriisitilanteessa, sitten pitää mainita valkoinen kirja, jonka YK laati. Siinä pidetään 3,8 miljoonaa dollaria äh, taisi käyttöön joulukuun loppuun mennessä. Tämä liittyy näihin suurin uhrilukuihin edelleen tarkoitus 1 miljoonaa dollaria joulukuun loppuun mennessä. Sitten on YK on pakolais, pakolaisjärjestö, jos katsotaan vain tätä hätävetomusta, niin Siinä päättyy kesäkuussa nyt, siis käytetään budjettivaroja hätäohjelmien rahoittamisen Kaasassa. Tämä antaa hieman kuvaa tästä tilasta, jos ajatellaan mielenterveysohjelmia ja työpaikan luomisohjelmia. 45 miljoonaa dollaria tarvitaan lisää suurin osa tuosta summasta menee Gaasaan. Sitten on VFP, maailman ruokaohjelma, joka tarvitsee 10 miljoonaa dollaria, jotta voidaan tukea muita kuin pakolaiskotitalouksia, eli niitä UNRA ei tue. Sitten tiivistettynä tuo vastauksemme, jos ajatellaan humanitaarista tukea Gazaan, EU on käyttö 24 miljoonaa euroa vuonna 2017, 20 miljoonaa. Tänä vuonna luku on 24 miljoonaa. Suurin osa meni Gazaan siitä. Ja lisäystä on ehkä luvassa kanssa. Prioriteettisektorit ovat samat, ne jotka mainittiin, terveys, vesi, elin, äh, ruoka, elintarvikkeet ja muuta. Mutta itse asiassa ollaan nyt palaamassa taas tähän hätävasta, hätätilan, hätätilanteeseen tänä vuonna. Kaiken kaikkien, jos katsotaan kehittyä kehitysrahoitusta eli DG Nierin kollegat, yli 146 miljoonaa euroa on sitoutettu Gaasaa varten tänä vuonna. Kiitos. Thank you very much. You paint a pretty bleak picture. Kiitos. Aika tyyli kuva humanitaarista tilanteesta, joka oli jo aiemminkin vaikea, mutta sen jälkeen kun protesteja syntyi ja Yhdysvallat siirsi lähetystönsä Jerusalemiin, niin Tilanne tietysti on pahentunut ja pahenee, ja kiitos kovasti. Tiedän UNRVAlta budjettileikkauksista ja sen vaikutuksesta. Kyse pelkästään budjetista, vaan että saadaan apu perille, vaikka apu olisi että saadaan se perille. Kiperä tilanne. Olen iloinen, että Margarita Auken on paikalla, joka on varapuheenjohtaja Israelin ja Palestiinan valtuuskunnassa. Ei anteeksi, minä tein tässä virheen. Luin tässä ja luin väärin. Niin. Niin varmaan olen oikeassa, jos sanon, että Kasassa et ole pystynyt vierailemaan tällä kaudella. Mutta kerrot sen meille ja että mitä edustusto tekee humanitaarisen asioiden osalta. Niistähän täällä valikunnassa puhumme. Niin, me olemme vielä poliittisessa elimessä, emme ole kuitenkaan humanitaarisen avun elin, joten meidän täytyy antaa poliittinen kannanotto. Kyllä, me olemme halunneet käydä Kaasassa aina. Minä olin 2009 vuonna siellä viimeisen kerran Rafatista menin yli ja sen jälkeen Israel on kieltänyt pääsemästä ihmisiä läpi. Minä en katso, että me voimme tällaista tilannetta hyväksyä. Parlamentin pitäisi paljon vahvemmin kritisoida sitä, että emme voi päästä alueelle katsomaan, mitenkä, millainen tilanne siellä on. Tiedän jonkin verran tilanteesta, aika paljonkin, kun olen siellä ollut ja tilannetta seurannut. Ja voin sado, sanoa, että sikäli kun tiedän, niin voin allekirjoittaa kaiken, mitä Eko on edellä todennut. Tämä on aivan kauhistuttava tilanne. Lisäisin tähän, että päävastuu on Israelilla, joka miehittää aluetta ja saartaa aluetta. Kyseessähän on saarto, mutta vastuu kuuluu myöskin Euroopan parlamentilla. Se täytyy mainita täällä parlamentissa ainakin, koska mehän tuemme But I think it's, eh, it's not... palestinalaishallinnon hall, hallinnon, eh, hallintohan saa tukea meiltä ja se on vastuussa siitä ja me olemme vastuussa omalta osaltamme tämä on poliittinen, poliittista peliä myöskin palestinaishallinnon puolelta. Halusin lisätä tämän. tämän. Ja koska menemme Palestiinaan syyskuussa, niin otamme hallinnon kanssa sen puheeksi kyllä. Että siis emme halua tilannetta näin tällaisena. Ja haluaisin todeta myös, että apua täytyy antaa enemmän, koska tilanne on dramaattinen, mutta meidän täytyy muistuttaa toisiamme perussäännöistä, joiden nojalla annetaan humanitaarista apua EUsta. Meidän pitäisi pystyä antamaan kehitysapua, mutta jos siihen ei ole mahdollisuutta, ei pelkästään siis luonnonkatastrofien takia, vaan tämän saaron takia, niin me annamme vain jatkuvasti humanitaarista apua. Ja jätämme huomiota sen, että kaikki on suljettuna. Ihmiset eivät voi liikkua, liiketoimintaa ei voi harjoittaa. Kaikki on pysähdyksissä ja se tarkoittaa sitä, että me pidämme Gaasaa huonommassa tilanteessa kuin eläimiä häkissä. Ja mietitään ja vain siitä, että kuinka paljon ruokaa ja kuinka paljon siivousta siellä häkin sisällä tarvitaan, ja se, sitä ei voida hyväksyä. Eli me sekä komission että parlamentin täytyy tehdä mahdolliseksi parlamentin delegaatioille käydä Gaasassa arviointimatkoilla, mutta tarvitsemme myöskin poliittista tahtoa. Esimerkiksi Mogherini. Minä olin aika sokeraantunut, olin aika kauhistunut, kun hän sanoi, että Egyptillä on vastuu. E, kyseessä, kyse on Rafatista, mutta oikeasti kysehän on eretsistä hyvistä rajan ylityspaikoista. Eli meidän ei pitäisi laittaa kaikkea sen piikkiin, että Israel olisi jättänyt Gaasan Egyptin armoille. Gaasahan on osa Palestiinaa ja niiden pitää, heidän pitää pystyä olla yhteydessä to- toisiinsa, muihin Palestiinan osiin. Ja meidän täytyy painostaa vahvemmin. En puhu sanktioista tai rangaistuksista. Kuka tahansa toimisi näin. En puhu tässä sanktioista, vaan puhun siitä, että meidän täytyy käyttää poliittisia keinoja, mitä meillä on täällä käytettävissämme. Ja myöskin komissiolla ne on. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tietenkin katsoa myöskin artiklaa 2 ihmisoikeusmääräysten rikkomisesta. Sehän on mainittu siellä kumppanuus, kumppanuussopimuksessakin. Mutta täällä parlamentissa me olemme monta kertaa vaatineet todellista eriyttämistä niin, että EU toimii vain varsinaisen Israelin kanssa eikä miehitettyjen alueiden kanssa. Eikä tässä nyt ole kysymys pelkästään tiettyjen hyödykkeiden merkitsemisestä, vaan kaikki, kaikki pitäisi sisällyttää tähän. Ja kyse ei ole mistään sanktioinnista, vaan siitä, että noudatamme omia sääntöjämme, lakejamme ja päätöksiämme. On häpeällistä, jos emme toimi, toimi näin Palestiinan kohdalla. Ja tämä on aivan hirvittävä, vielä hirvittävämpi tilanne Gaasan kohdalla. Ja viittaan tässä nyt vain lopuksi siihen, että me olemme unohtaneet viimeisimmän päätöslauselman, jossa pyysimme myös eriyttämistrategiaa. Se meni läpi enemmistöllä täällä parlamentissa. Ja YK on päätöslauselma viimeisin vuodelta 2016 vuoden joulukuulta 2334. Ja tässäkin tarjotaan, siinäkin tarjotaan malli, jota voitaisiin käyttää, mutta me emme käytä edes niitä keinoja, joita meillä on käytettävissämme. Ja se saa aikaan sen, että EUn uskottavuus on todella heikkoa, heikko. Eli jos me etsimme niitä, tai jos me käytämme sanktioita myöskin muualla käytettävissä olevia keinoja myöskin muualla, niin sitten tässä me vain pyytelemme, että no voisitteko ystävällisesti toimittaa hieman enemmän lääkkeitä ja niin edespäin ujosti. Tätä ei voida hyväksyä ja pyydän, että Mogherinilta vaaditaan vahvempaa kannanottoa. On dramaattista, että tilannetta ei ole pystytty ratkaisemaan ja meidän täytyy antaa tukea, jatkaa, jatkaa tuen antamista sekä gaasalaisille että palestinalaisille, jotka yrittävät mobilisoida väkivallatonta vastarintaliikettä. On sietämätöntä, että emme puutu siihen, että aseettomia mielenosoittajia murhataan Gaasassa. Siviiliväestöä tapetaan. Sitten sanotaan, että no, no se on kuitenkin meidän hyvä ystävämme ja kaikkein demokraattisin sillä alueella ja niin edespäin. Mutta kyllä siellä voitaisiin tehdä paljon enemmän. Me voisimme tehdä paljon enemmän. Meillä on voimaa, valtaa, meillä on välineet ja meillä on moraalinen velvoite toimia. Kiitos tästä näkemyksestä. Tiedän, että Enrique Guerrero Salom on valtuuskunnassanne mukana Palestiinaan. Hän on valiokunnassa humanitaarisen avun vastaava, että kun Enrique palaa, niin hän ehkä haluaa myös kun hän on keskustellut Palestiinan viranomaisen kanssa mainitsemistasi asioista, mutta myöskin, että palataan. Hän varmastikin tapaa myös Suonarveaan ja muitakin organisaatioita, vaikka ette pystykään. We should praise. Lisäisin vaan, että UNRWA, YK pakolaisjärjestö, pitää kiitellä jo kerta, kun vain voi, koska heihin voidaan luottaa. Toivottavasti saamme todellisen palestinaisen valtion jossain kohtaa. Voimme luottaa heihin sillä muuten kaikki päätyisi vain vihaan ja verenvuorotukseen. Tarvitaan hyvää koulutusta, tai UNRWA on pitänyt huolta koulutuksesta ja tällaista inhimillisestä, humaanista nuorten koulutuksesta Gaasassa. Ja tietysti pitää koulujakin pystyä rakentamaan, kyllä. Asfalttia voidaan käyttää tunneleita varten, mutta kyllä sitä tarvitaan ehdottomasti koulujakin varten. Tietysti pitäisi verrata tähän ja auttaa YK pakorissa UNRAA, joka on ollut erittäin hyvä toimija, mutta nyt se on aivan lopussa, koska ja joku tässä talossakin on tehnyt tässä vastaan. Ikään kuin tässä olisi terroristeja tuettu. Kiitos. Kiitos, en nähnyt muita puheenvuoropyyntöjä Gazan asiasta. Ja kyllä, herra Zeller, olkaa hyvä. Niin, täysin samaa mieltä miten tahansa sinne satoja miljoonia humanitaarista apua laittaakaan, jos poliittisesti ei mikään muutu, niin ei saada tuloksia päinvastoin. Ihmisten tilanne edelleen kärjistyy. Ja täällähän puhutaan paljon terrorismista ja sen syiden torjumisesta. Yksi syy on siellä, eh, miksi nuoremmissa saadaan johdatettua terrorismiin. YK itse asiassa pitäisi olla vastuussa siitä, että tällä alueella paikan päällä olisi kunnolliset olosuhteet. Joten edelleen jatkuu, niin, että Trumpin hallinto Netanyahu ja Hamas edelleen voivat pelata pelejään siellä ihmisten kohtalon siellä pelissä, ei pelkästään kaasen kaistalla, vaan koko alueella. Tietysti ihmisiä täytyy auttaa, mutta täytyy löytää myös tapoja siihen, että miten ihmiset pääsevät siellä parantamaan tilannetta, mutta samaan aikaan täytyy yhdessä EUn toimielinten kanssa, mutta erityisesti jäsenvaltioiden kanssa toimia vahvemmin sen puolesta, että ne, jotka toimivat paikan päällä välittävästi, niin pystyvät tämän humanitaarisen äh, vastuunsa kantamaan ja olemaan tietoinen siitä, eivätkä nyt sitten äh, pelaa pelejään yksipuolisten poliittisten etujen vuoksi. Ja tässä mielessä olen täysin samaa mieltä juuri esitettyjen näkemysten kanssa. Okay, thank you very much. Well, the... Kiitos. teke pääosasto Ekolle ei ollut kysymyksiä, niin voi voisin vain kiittää teitä pelastuspalveluiden humanitaarisen avun pääosasto. En kuullut sille nyt kysymyksiä, mutta tähän liittyy suuria poliittisia kysymyksiä tietysti. Poliittisissa ryhmissä niihin täytyy puuttua näistä asioista, jotka ovat joidenkin kanssa ongelmien taustalla. Kiittäisin pääosastoa tästä. Jatkamme tilanteen seuraamista. Mielellämme kuulemme, että komissiomme tekee yhteistyötä Tuonevrean kanssa sen, ja muiden kanssa sen eteen, että saadaan apu perille. Ja jos voimme jotain tehdä siinä, niin äh, pitäkää antakaa parlamentille päivitettyjä tietoja. Sitten kohta 20 humanitaarinen tilanne ja siirtymään joutuminen Venezuelalla ja muissa alueen maissa. Tämäkin on yksi maailman alue, jossa humanitaarinen kriisi on pahentunut. Erityisesti kesän aikana olen kuullut, tai kuulin BBCn liikuttavan raportin juuri viikon alussa naisesta, joka piti kahvilaa tuolla rajalla ja sinne tuli sitten nälkäänäkeviä ihmisiä saa kahvilaan ja miten tilanne pahenee. En puhu tästä paljon, koska tiedän, että kun täällä on kollegoita, jotka ovat olleet Venezuelassa ja Pitääkö joku lähteä tästä? Niin, Pääsotus saa puheenvuoron hetken kuluttua, mutta kun herra Besseril halusi jotain sanoa, hänellä on kirja lentokoneeseen, niin sitten puheenvuoron, mutta pääosasta jälkeen. Pelastuspalvelujen omnitasavallan pääosasto ECH ensin. So much, Linda. Will be very... Kiitos hyvin lyhyesti, Linda, koska olen varma, että komissio kaiken selittää ja myöskin kollegani halusi vain sanoa, että... Äh, Siirrynkin äidinkielen Espanjaan. Humanitaarinen kriisi, joka Venezuelassa, Venezuelassa tällä hetkellä on käynnissä, on aivan poikkeuksellinen maailmanlaajuinen maailman siirtolaisjärjestö on todennut, että käynnissä on suurin eksodus, mikä tunnetaan. Kyseessä on kaksi ja puoli miljoonaa pakolaista, jotka saapuvat Peruun, Kolumbian, Brasilian, Ecuadoriin. Ja joukossa on tapauksia, jotka osoittavat Brasilian rajalla xenofobiaa, ja jotka asettavat venezuelaisten pakolaisten hengen vaaraan. Siellä on tapauksia, jotka ovat kerta kaikkiaan uskomattomia. Tällä hetkellä Venezuelassa on aivan selvää, että siellä on humanitaarinen kriisi, joka johtuu poliittisesta kriisistä, jos, jolle ei näy löytyvän ratkaisua, koska kaikki päätöslauselmat, jotka täältä parlamentista annetaan ja kansallis- kansainvälisestä yhteisöstä myös kaikuvat kuuroille korville. Venezuelan varapresidentti on todennut esimerkiksi, että eh, nälkää Venezuelassa ei ole. Ei ole sellaista hetkeä, jolloin hallitus ei kieltäisi eh, eh, humanitaarisen kriisin olemassaoloa. Näemme valokuvia 70-vuotiaista naisista, jotka antavat rintamaitoa nälässä oleville pikkulapsille. Kyseessä on rikas maa, joka on aivan käsittämättömässä tilanteessa. Tänä päivänä on mahdotonta peittää todellisuutta, todellisuutta, koska on sosiaalinen media ja virallinen media. Eli kyseessä ei ole pelkästään humanitaarinen kriisi, vaan poliittinen kriisi emme pysty antamaan edes apua, se ei mene, sitä ei oteta perille. Jollakin tavalla tämä apu täytyisi saada perille ja sen takia täytyy kitkeä ongelma juuriltaan, koska ei ole mitään järkeä siitä, että rahaa lähetetään ja sitten sitä käytetään millä ta- tahansa tavalla. Ja sen takia meidän täytyy nostaa avustusvarojamme niitä henkilöitä, jotka apua tarvitsevat. Ja meidän täytyy ottaa todella vahva kanta sen suhteen, että sanktioimme tätä hallitusta, joka on saanut aikaan sekä poliittisen että humanitaarisen kriisin, jolla ei ole vertaista ollut aikaisemmin, koska muuten koko pallon puolisko, koko tuo maailman osa joutuu hävitykseen ja kadotukseen. Kollegani ja tietenkin komissio toivon, että teemme läheistä yhteistyötä ja haluan tukea todella vahvasti kaikkea sitä, mitä voimme viedä Venezuelan kansan tueksi meiltä, omasta maastani Portugalista, ja haluamme sanoa heille, että he eivät ole yksin. Se, tilanne, jossa he nyt elävät, ovat, on täysin sietämätön. Kiitos kovasti tästä. Olin iloinen, että äh, jäi aikaa teille puhua ennen kuin joudutte lähtemään. Pääosasto ensin ja sitten muut kollegat. Olen puhunut komission jäsen Stilian Ideksen kanssa kriisin Avusahan äh, varoitti minua siitä, miten vakava tilanne ja miten järkytynyt hän oli ollut Venezuelan tapahtumista, joten meillä taittaa olla rouva Horeis paikalla. Voitte kertoa itse, miten sukunimenne äänetään. Saatte puheenvuoron. Kiitos ja kiitos, että ään, sitten meni niin hyvin Horeis. Olen osaston päällikkö ekopääosastolla vastaan latinalaisesta Amerikasta. Niin ja kiitos myöskin siitä, että komissiota Äh, valtuusvaliokuntaa ja parlamenttia kiinnostaa tämä asia, koska Venezuela on todellisessa humanitaarisessa kriisissä. Ja se on ollut vähän Euroopan puolen varjossa. Ja oikein hyvänä pidimme myös Euroopan parlamentin valtuuskuntamatkaa Venezuelan raja-alueelle. Ja Siitäkin varmaan keskustellaan. Esittelen kolme asiaa. Humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja tilanne naapurimaissa. Kun venezuelaisia on niin paljon paennut, lähtenyt naapurimaihin ja kolmanneksi mitä me DFK-osastolla olemme tehneet. Ensinnäkin Venezuelan tilanne. Lisätäkseni siihen, mitä parlamentin jäsen Rova Besserilaskin kertoi, niin Venezuelassa on paljon luonnonvaroja. Se on ollut yksi vakaimmista demokratioista Latinalaisessa Amerikassa ja yksi rikkaimmista maista siellä on nyt sitten ollut huonon taloushallinnon kautta joutunut siihen, että kaksi kolmasosaa venezuelaisista ei pysty ostamaan ruokaa. Ja nyt luvut, jotka esitän, niin tulevat kansallisesta kotitaloustutkimuksesta 2017 ja sen jälkeen tilanne on huomattavasti pahentunut. Kaksi kolmasosaa siis ei pysty ostamaan ruokaa. Aliravitsemuksesta on tullut, siis on tullut tasolle 16 prosenttia. Kaksi miljoonaa lasta ei saa ruokaa, koulutusta, putuvaatteita, liikennepalveluja hyvin usein 90 prosenttia. Sairaapalvelusta ei toimi, koska laitteita puuttuu, lääketoimituksia lääketoimitukset ovat lopussa, usein myös sähkö ja vesi on lopussa. Ihmiset eivät pääse palveluihin. Inf- hyperinflaatio on pahentunut vuoden puolentoista aikana ja nyt on tullut sille tasolle, että jos venezuelaisen keskipalkka on, niin pystyy hankkimaan ruokaperheelle vain muutaman päivän elintarvikekorteista, toimituksista. Riippuu paljon ja niihin vaikuttaa sitten politiikka. Viime kuussa jälkeen tilanne on drastisesti pahentunut, kun rahan arvo on pienentynyt. Vaikka tässä talouspaketti, niin kuin Maduro sitä kutsui, niin sekin on sitten johtanut siihen, että kun kotitalouksilla oli vielä reservejä, niin niiden arvo on pienentynyt. Eli kaksi kolmasosaa ei ole pystynyt ostamaan ruokaa tarpeeksi. Nyt osuus on suurempi. Vuosien ajan tämä nyt on sitten johtanut siihen, että Venezuela asia lähtenyt pois yhä enemmän. Ja jos, jos ensimmäisenä vuosina, niin kyse oli erityisesti keskiluokan ihmisistä ja rikkaavista ihmisistä, joilla oli enemmän varoja, ne ovat lähteneet. Nyt sitten tämän vuoden alusta on joukoittain hyvin köyhiä ja köyhiä lähtenyt, eli arvioidaan, että puolitoista miljoonaa on lähtenyt viimeisen puolentoista vuoden aikana ainoastaan ja luvut kasvavat kovasti. Kolumbian rajalla on tuhansia ihmisiä, joka päivä tulee Kolumbiaan. koska yksi jäljellä nyt tapa selviytyä on ollut mennä rajan yli ja tulla takaisin. 1,6 miljoonaa siis rajanylityskorttia Venezuela on antanut virallisesti. Ja nyt on noin miljoona venezuelalaista pakolaista, siis taloudellisia pakolaisia siis Kolumbiassa. 400 000 on mennyt Venezuelaan. Tarkista vaan nämä luvut maahanmuutosta. Kolumbiassa virallisesti on rekisteröity 900 000 ja sitten lisäksi miljoonaa, jotka ovat maassa. 1,6 miljoonaa, jotka hyötyvät äh, rajaliikkuvuuskortista. Ja Ecuadorin osalta 547 000 venezuelalaisten rajanylitystä 2018 pelkästään noin 100 000 ihmistä venezuelalaista, jotka on virallisesti rekisteröity pakolaisina tai taloudellisina pakolaisina Ecuadorissa. Useimmat he uusista tulijoista tulevat Perun kautta, menevät Peruun ja Chileen. 400 000 tulijaa oli Perussa vuonna 2018, siis heinäkuuhun mennessä tänä vuonna. Sitten Chile, 150 000 uutta tulijaa tänä vuonna. Ja aiemmin oli 100 000 jo ennestään. Ja Brasiliassa on noin 70 000 tulijaa tänä vuonna. Viime vuonna tai sen lopussa naapurimaissa oli ollut myönteinen asenne venezuelalaisiin. Eli naapurimaat kaikki ovat, miten tämä nyt sanottaisiin, sopeuttaneet säännöksiään niin, että voidaan antaa erityisviisumeita ja työlupia ekvadorilaisille, jotka maahan tulevat puhujan mukaan. Mutta viime kuun mukaan Venes, kun venezuelalaisia näihin maihin tulee niin paljon ja määrä on kasvanut eksponentiaalisesti niin. On myös yhteiskunnallista rauhoittomuutta, on myös xenofobisia ilmiöitä näissä maissa. Eli hallitukset ovat nyt sitten tiukentaneet valvontaa, kun ovat kohdanneet painetta. Ja nyt vaaditaan useimmissa voimassa olevia passeja venezuelalaisilta, jotta pääsevät maahan. Ja nyt asia on niin, että Venezuelan passia on käytännössä mahdotonta saada, kun ei ole papereita, ei ole sähköä, ei laitteita. Eli jonotuslista niille on köyhille liian kallis. Useimmat ovat sellaisia, joilla ei ole passia eikä asiakirjoja. Ei varmaankin UNCHRn vetoomuksen näitte viime viikolla, kymmenen päivää sitten. Sehän tuli sen jälkeen, kun ihmiset jäävät maiden raja jumiin, erityisesti Venezuelassa, kun haluavat päästä Peruun, jossa on epäviralliset työmarkkinat, pystyy kotoutumaan helposti, eli nyt ihmisiä on siellä jumissa ja he ovat erityisen erityisesti haavoittumassa asemassa olevia köyhiä, köyhiä ihmisiä. Kolumbiassakaan ei ole pystytty, ei ole ollut varaa kuljetukseen rajalle, kävellään, tuhansia ihmisiä kulkee kaduilla, etsivät yösiä, ansiomahdollisuuksia ja niin edelleen. Erityisesti sitten lapset, nuoret pojat ja naiset joutuvat helpoiksi kohteeksi kaikenlaiselle hyväksikäytölle. Työvo- työvoimaan liittyvään seksuaalinen hyväksikäyttö, rikollisuuteen liittyvä hyväksikäyttö, kaikenlaisia tällaisia tilanteita, jotka vaikuttavat haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Naapurimaiden tilanne aiheuttaa epävakautta. Kolumbiassa se vaikuttaa myös rauhanprosessiin Kuten tiedätte, niin joka tapauksessa se on vaikeuksissa nyt ja jotkut nuoret venesuoralaiset ovat myös kohteena rikollisjengien huumekauppiaiden rekrytoinnissa, kuten myöskin INL, e muut aseistetut ryhmät. Naapurimaat ovat nyt useaan kertaan pyytäneet kansainvälistä tukea US e on myös esittänyt hyvin vahvan vetoomuksen. Ecuador on myös pyytänyt kansainvälistä konferenssia maahanmuuttokriisistä alueella. Mitä olemme tehneet tähän mennessä? Kaksi vuotta sitten Eko aloitti toimintansa Venezuelassa hyvin pienessä mittakaavassa ja hyvin matalalla profiililla – aloimme tukea venezuelalaista Caritas-järjestöä elintarvikeasioissa ravitsemuksessa. Kaksi miljoonaa viime vuonna, jolla alettiin UNCHR sai tukea ja jotkut kansalaisyhteiskunnan järjestöt, kansalaisjärjestöt joka on tällainen alustava humanitaarinen verkosto Venezuelassa, koska yksi ongelma avun antamisessa on se, että se on ollut niin rikas maa, jolla ei ollut perinteitä sen avun organisaatiojärjestöistä maassa. Sitä on rakennettu, sitä organisaatiota on vahvennettu. Ravitsemusapua, terveydenhuoltoapua, kaikenlaista suojelua on tarjottu. Ja huhtikuussa laitettiin liikkeelle Kolumbialle ja raja-alueelle on 5 miljoonaa operatiivisesta res- varauksesta Ekolta on otettu käyttöön varoja, erityisesti Venäjällä ja muissa maissa myös. Osa Kolumbia-tukeamme on myös osoitettu raja-alueille ja sitten näitä vastaanottaville tahoille, jotka ottavat vastaan yhä enemmän myös venezuelalaisia pakolaisia. Punainen. Mikä? Punaisella ristillä on myös saanut apua. Sitten olemme tukeneet Ecuadorissa myöskin Brasilian raja-alueella on tukea ollut. Yksi tärkeä näkökohta on se, olemme pystyneet Myös Venezuelassa olemme pystyneet antamaan tukea. Tiedättehän, että hallitus ei ole koskaan myöntänyt, että humanitaarista kriisiä olisi ollut. Eivät ole missään vaiheessa pyytäneet kansainvälistä apua suhdeihin on ollut koko ajan hyvin arkaluonteinen. Mutta paikallisella tasolla kaikki on tehty hyvin avoimesti. Ja kumppanimme ovat pystyneet työskentelemään paikallisalintojen hyväksynnällä ja niiden puuttamatta asiaan. Olemme pitäneet tätä hyvin myönteisenä merkkinä. Vuorovaikutuksessa haluamme olla siellä ruohonjuuritasolla hyötyä siitä, että suhteellisen helposti voidaan toimia paikallisella tasolla. Tämän vuoden toukokuussa olemme tarkastelleet FBAn ja DEFCON kanssa Venezuelan pakettia niin, että yhdistetään varoja DEFCOlta. Heillä on enemmän vaikeuksia työskennellä Venezuelan kanssa, koska täytyy työskennellä hallituksen kanssa ja Kolumbiassa myös, jotta saataisiin vähän johdonmukaisempi yhteinen interventio kehys Venezuelaan ja alueelle. Tätä olemme tähän mennessä yrittäneet tehdä. On selvää, että kun otetaan huomioon nämä valtavat tarpeet Venezuelassa ja sen naapurimaissa, niin enemmän pitäisi varmasti tehdä. Kiitos. Well, thank you very much that very Kiitos tästä hyvin kattavasta yleiskatsauksesta tilanteeseen. Nyt ensimmäistä kertaa humanitaarisesta kirjasta keskustellaan, olen iloinen, että niin nyt tehdään. Tiedän, että komission jäsen kertoi minulle näistä järkyttävistä asioista, joista ainakin siellä kollegat, ovat siellä olleet he saavat puheenvuoron. Jose Faria saa ensimmäisen puheenvuoron EPP-ryhmästä ja sitten Alden Petera. Um, kiitos puheenjohtaja, kiitos keskustelun avaamisesta. Tämä on tärkeä aihe. Minä kävin valtuuskuntamatkalla. Kävin katsomassa humanitaarista kriisiä paikan päällä. Kävin Kukutassa raja-alueella – Venezuela ja Kolumbian välisellä rajalla siis, voin sanoa teille, että ihmisenä oli hyvin hankala nähdä, mitä näin siellä. Siellä näki ihmisiä erittäin hankalassa tilanteessa. He näkivät nälkää, kuten Teresa sanoi, lapset, joilla ei ollut vanhempia. Kävimme siellä yöllä ja kuulimme, tai siis saimme yöllä ja kuulimme, että seitsemän venezuelalaista oli kuollut matkalla kukutaan, koska siellä on niin kylmä. He yrittivät siis paeta Venezuelasta. Muutama kilometri oli enää matkailla. He pysähtyivät yöpymään ja kuolivat siellä. Tämä on se tilanne siellä päivittäin. Aivan tulla rajalla, koska ei tiedä mitä sitten maan sisällä. Ja se on faktaa. Kuitenkin se, mitä DGEK päästä sanoi, on totta. Se, mitä tapahtuu Venezuelassa maan sisällä, on paljon kauheampaakin vielä kauempikin kuin mitä kuultu. Kävin Venezuelassa 2015, kun siellä oli vaalit, ja sen jälkeen olen saanut raportteja venezuelalaisilta. He pyytävät minulta apua, lääkeitä ruokaa ja kaikkea tarvitaan. Olen yrittänyt, mutta se on hyvin hankala saada sitä apua läpi, koska Maduron hallinto tekee mitä tekee. He eivät halua hyväksyä sitä, että on humanitaarinen kriisi maassa ylipäänsä. Ja ihmiset jätetään kuolemaan. Tarkoitus ei ollut puhua pitkään. Kävin Kolumbiassa. Haluan kiittää Kolumbian viranomaisia. He tekevät parhaansa. Onnittelut heille. Ihmeitä ovat saaneet aikaa rajalla, mutta täytyy kritisoida kuitenkin muita maita, kuten Perua ja Ecuadoria. Nyt he pyytävät passeja pakolaisille, ja tätä ei voida hyväksyä. He eivät äh, saa mahdollisuutta saada passia Venezuelassa. On mahdotonta. Eli he estävät äh, näiden henkilöiden pääsyn maahan. Myös haluaisin sanoa, että Brasiliassa, tiedän mitä tapahtuu Brasiliassa tällä hetkellä, ihmiset pakenevat maasta, koska on näitä kamaluksia, joita tehdään Maduron takia. Nyt he sitten ylittävät rajan, ja sama tapahtuu sitten rajan toisella puolella, niin kuin kävi Brasiliassa, kuten tiedätte, joten se mitä halusin sanoa on, että onneksi on tiettyjä toimijoita, jotka taistelevat sen eteen, että venezuelalaiset äh, saavat oikeuden elää omassa maassaan Kiitos tästä aloitteesta. Siis myös teidänkin pitää painostaa Mogeriinia, jotta saadaan enemmän, kuten Teresa sanoi, enemmän painetta kohdistumaan viranomaisiin Venezuelassa. Painostakaamme. Pitää sanktioita Venezuelan viranomaisiin. Yksi asia, joka on ennen kaikkea tärkeä, on, että saataisiin pak- venezuelaispakolaisten tilanne tunnustetuksi. Se tulee samaan aikaan merkittävän eron. Siinä kaikki, mitä se sanoa, mutta he kuolevat siellä joka päivä. Nyt minä puhun, minä puhun. Venezuelassa ihmisiä kuolee, kiitos. Muistuttaa minua vähän siitä, mitä Syyrian osalta tapahtui. Ensin naapurimaat tavoittivat tervetulleeksi 2015 syyskuussa olin Turkissa juuri ennen kuin joukot lähti ihmisiä Eurooppaan. Mutta ongelma on se, että kun lukumäärät kasvavat, niin sitten paikallisväestö alkaa vastustaa ja usein köyhät ihmiset, kuten sanoitte, tulevat. Ensin tulee sellaisia, joilla varoja on ja voivat sitten ottaa panoksensa naapurimaan talouteen, mutta sitten kun tulee ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, koulutusta, ja kouluja ja ongelmia tulee, niin sitten asiat vaikeutuvat, mutta sitten voidaan miettiä selväksi, mitä sitten tehdään. Ehkäpä jotain humanitaarista tilanteesta saataisiin täysistuntoon. Poliittisten ryhmien kautta se täytyy ensi viikolla tehdä. Beatrice Pesera sitten, joka taisi olla valtuuskunnan mukana heinäkuussa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota sitoumuksesta ja näistä tiedoista, mitä meille kerrottiin eh, Venezuelasta. Tällä hetkellä minua kiinnostaisi muistuttaa Times-lehden kaksi vuotta sitten kirjoittamasta artikkelista ja siinä oli kuvana mustavalkoinen kuva, jossa todettiin, että Venezuela kuolee hitaasti, hidastettuna Siinä hidastettuna tietysti tietyt asiat etenevät, mutta myös nopeutettuna. Romahdus on todellakin lähellä. Kyseessä on päätös, nimenomainen poliittinen julkilausuttu päätös, jossa käytetään, tai kyseessä ei ole mitään ympäristökatastrofia eikä mitään sotaa, joka voisi selos, selittää sen, että 30 miljoonan asukkaan rikas maa on neljän vuoden ajan jo ollut kurjuudessa, nälässä, kärsimyksessä, perustavaroiden puutteessa. Ja näitä käytetään sota, sodan välineinä Maduron hallinnossa, sillä sanktioidaan EUn sanktioinnissa ja sitä käytetään, niitä käytetään systemaattisesti kansan sortamiseen ja korruptoituneen hallinnon ylläpitämiseen. 2018 meillä on lopultakin YK on päätöslauselma, jossa tunnustetaan, että on noin kaksi miljoonaa pakolaista, jotka ovat lähteneet äh, Venezuelasta. Todellisuudessa heitä on neljä miljoonaa, mutta joka tapauksessa. Ihmiset ovat lähteneet Venezuelasta jo vuosien ajan. Ne, joilla on ollut varaa lähteä, ovat lähteneet jo aikaisemmin. Lähes 15 prosenttia väestöstä on diasporassa joukkopaussa maastaan. Ja tämä ei ole minkään sodan aiheuttama tilanne. Kukutan Bolivar-sillalla 25. kesäkuuta tapahtui asioita, monenlaisia asioita. Itse asiassa vierailimme monissa eri paikoissa, jossa henkilöitä liikkui pakolaisia, oli pakolaisleirejä, äärimmäistä köyhyyttä. Mutta se, mitä tuolla sillalla nähtiin, ei ole sellaista, jolla olisi jotain vertailukohtaa. Kyseessä on häpeällinen, äärimmäinen tilanne. Koska jos nyt edes, jos tuolla Kukutan sillalla kuten muillakin rajoilla, siellä oli ihmisiä, jotka saatoi tunnistaa naapureiksesi, läheisiksi ihmisiksesi. Siis se on paljon vakavampi tilanne kuin jossakin Sudanissa esimerkiksi, jossa et välttämättä edes tunnista niitä henkilöitä, jotka liikkuvat. Ympäristöt tai osa-alueet, joilla voimme työstää täältä Euroopan unionista käsin, on ovat, ovat rajoitetut, mutta Venezuelassa on toimittava ikään kuin takaoven kautta jos suoraan tarjotaan humanitaarista apua, sitä ei missään nimissä oteta vastaan. Mutta totta kautta asiat saattavat onnistua ottaen huomioon ää, äh, tämä äärimmäinen erikoinen tilanne, niin on hyvin tärkeää, että toimitaan äh, avoimella tavalla ja kohdennetaan avustusvarat tarkasti. Ravitsemus on äärimmäisen tärkeä asia mm, vastasyntyneiden kuolleisuus on kauhistuttavaa tasoa. Kukaan ei enää suunnittele, suunnittele synnyttävänsä Venezuelassa, vaan ihmiset pakenevat synnyttämään muualle. Eli ravinto on äärimmäisen tärkeä asia. Aliravitsemus on yleistä. Myöskin ne ö, taudit, taudit jylläävät, tautipesäkkeitä ei ö, puhdisteta, terveydenhuolto ontuu. Sen lisäksi, että kiinnitettäisiin huomiota ja autettaisiin pakenevia venezuelalaisia, niin minun mielestäni on siinä yhteydessä tunnustettava, annettava tunnustusta, kuinka rajoja hallinnoidaan Kolumbiassa nimenomaan. Siellä viranomaiset, instituutiot, organisaatiot toimivat kaikki veljeyden hengessä kohti venezuelalaisia, ei vain puhumisen takia ja kauniin, kauniin ulkokuoren takia, vaan todellakin sydämestään kerkeinen, keskeisin asia on todella ravitsemus. Ei myöskään ole olemassa rokotuksia, ei ole sähköä. On henkilöitä, jotka elävät täysin ilman sähköä. On alueita, jotka ovat tulvien peittämiä alueita, jossa on neljän vuoden ajan kerääntynyt vettä, jota ei ole pystytty hallitsemaan, tulvavettä, sadevettä. Uskon, että tehokkuus ja pragmaattisuus humanitaarisen avun käytössä on tärkeää. On oltava jämäkkiä ja silmät auki poliittisella tasolla. On tuettava niitä alueita, joilla näyttää siltä, että hallitus on epävakauttanut tilannetta ja uhkaillut ja heikentänyt turvallisuustilannetta. Näillä alueilla on syytä toimia. Siellä on taattava operatiivisuus, se, että humanitaarinen apu todella toimii. Tämä on minun mielestäni se oikea kanta ja, voitaisiin, ja sitä voitaisiin lisätä merkittävästi niin, että voitaisiin luoda lisää sellaista kuvaa, että jotakin on mahdollista tehdä. Kiitos. Uh, Kiitos. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Niin, Charles Görlens. Charles. Oui, j'aimerais demander Niin. Ne, jotka olitte paikalla, voisitteko kertoa lisää, miten voidaan toimia paikallisjärjestöjen kautta, kuinka pitkälti se on mahdollista? Jos ajatellaan Caritas Venezuelassa, no on muitakin kansallisjärjestöjä siellä kyllä varmastikin, kuten Rova Becerra meille sanoi, on hankala tai lähes mahdotonta toimia ulkoa käsin. Onko sitten tällaisia jotain välitoimijoita, jotka mahdollistaisivat humanitaarisen avun perille saamisen? Samantyyppisiä tilanteita on nähty muun muassa Pohjois-Koreassa, jossa aina on sitten toisia paikallisjärjestöjä, joihin voidaan luottaa. Sitten toinen kysymys on tämä toissijainen kysymys. Paikallistoimijat, ovatko he tarpeeksi luotettavia? jotta voidaan varmistaa, että apu Venezuelaan pääsee perille oikeaan satamaan niin sanotusti. Miten pääosasta puhui tästä Caritas-organisaation kanssa toiminnasta paikan päällä, mutta saatte vielä puheenvuoron lopussa. Kerätään kysymykset yhteen ja kollega voi vastata Charlille ensin. Kiitos kysymyksestä. Voin sanoa, että on paikallisia toimijoita, mutta ei pidä puhua tästä, koska he, sille sitten tulee paljon ongelmia Maduron hallinnon kanssa, koska se mitä meillä on sanottu siellä on, että on polkuja, epämuodollisia humanitaarisia sellaisia, mutta se ei ole virallista. Ja näin tämä pitää pysyä. Enkä voi sanoa, kuka mulle näin sanoi, mutta on kyllä keinoja, kuten Beatrice sanoi, mutta paljon pitääkin kiinnittää sen huomiota sillä, jos tämä loppuu. Niin no, tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä, sillä viranomaiset toisella puolella myös tietävät, että on olemassa polku. Se, mitä he tekevät, on, että he saavat rahaa, joten tämä on hyvin virallinen epävirallisuus, mutta hyvin epävirallista myös. Tämä mitä pitää näin. On toimijoita, kanssa voimme olla yhteydessä. Ja näitä yhteyksiä on. Niin kuin tällä hetkellä tehdään, niin no, yritetään juurikin saada tarvittavia tavaroita sinne paikan päälle epävirallisesti tai epävirallisia reittejä pitkin. Mm-hmm. Kysymys mikrofonia. Ei, ei. We I mean, what, what, more pressure can we do the... Miten paljon voidaan enää painostaa? Mitä vipuvoimaa meillä oli? Siis sitä kysyn Venezuelan suhteen, koska meillä oli päätöslauselma heinäkuussa jo. Meillä käytiin jo yksi keskustelu. En ole varma, että passiasia olisi uusi asia äh, tullut heinäkuun jälkeen. Haluavatko sitten tässä kuussa kollegat ehkä toisen päätöslauselman, mutta passiasia naapurimaiden osalta. Äh, lopussa saatte puheenvuoron, kun täytyy miettiä ehkäpä passiasia. Mitä voitaisiin tehdä? Pitää miettiä, että miten muiden maiden kanssa voidaan passiasiasta puhua. Oletan, että passiasiassa pyydetään meitä, meiltä enemmän apua ja ehkä voitte kertoa vähän siitä, että miten YK tekee, onko YK, toimiko YK raja-alueelle ja niin edelleen. Mutta herra Cordier haluaa ensin puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on diplomaattisluonteinen kysymys. Miksi EU ei painosta enemmän Venezuelaa, erityisesti miksi se ei tavoittele Euroopan maiden koordinointia tässä asiassa. Ja toinen kysymykseni on liitännäinen. Kaikki tietävät, että Maduron hallinto on korruptoitunut hallinto. Yksi korruptoitunut ihmisten luontavina, että jos he eivät pidä rahojaan, jos on, että he eivät pidä rahojaan kotona, joten hyvin varmasti tässä on toinen keino, toinen mahdollisuus käydä kesku, vakavia keskusteluja tämän kyseessä olevan hallinnon kanssa. Money in bank somewhere for... Aina jostain löytyy rahaa. Beatrice. Voisin lisätä vielä yhden asian, jos sopii. Se äh, liittyy siihen visioon, mitä Euroopan unioni voi tehdä. Amerikkalaiset valtiot tai sen järjestö kolmen asiantuntijan lausunnolla koskien Venezuelan ihmiskuntaa vastaan suuntautuneista riko, eh, rikoksista. Siellä on Maduron hallinnosta identifioitu seitsemän henkilöä ja kaikkein vakavin tapaus näistä liittyy nimenomaan köyhyyden ja nälän käyttämiseen, eh, painostuksen, eh, sorron ja vallanpidon välineenä. Yksi Eh, näistä laatioista Irvin Kotler, joka oli aikaisemmin Kanadan eh, oikeusministeri, toteaa, että tämä on riittävä perusta sille, että Rooman sopimuksen allekirjoittajamaat voivat käynnistää tutkinnan kansainvälisessä rikostuomioistuimessa rikoksesta kohti ihmiskuntaa Eli yksittäin näin voitaisiin toimia valtioina, mutta näyttäisi siltä, että on jo allekirjoitettu tällainen asiakirja, jolla käynnistettäisiin tämä tutkinta. Kolumbia, Chile, Peru, en ole ihan varma, ja Paraguay ovat jo allekirjoittaneet tämän asiakirjan. Vielä ei ole varsinaisesti virallisesti tätä ilmo- ilmoitettu, mutta Kanada ilman muuta tätä menettelyä tukee. Ja tästä näkökulmasta katsottuna uskoisin, että se tuki ja vahvistus, mikä Euroopan mailla voisi olla annettavaan tälle menettelylle, olisi merkittävä. Kyseessä on sadat henkilöt, joita on myöskin ne kidutettu fyysisesti, seksuaalisesti, systemaattisesti näinä vuosina. Kyse ei ole enää pelkästään sortotoimista tai nälästä, vaan myöskin kiduttamisesta. Eli Venezuelassa, Venezuela, Venezuelassa täytyy pystyä avaamaan humanitaarisen avun kanava ja on pystyttävä saamaan poliittiset vangit ulos vankiloista. Mutta meidän täytyy toimia vastuullisella tavalla ja joka on toimivaltuuksiemme puitteissa. Tärkeässä roolissa tässä on kansainvälisen rikostuomioistuimen suorittama tutkinta. Jos haluatteko lisätä jotain niin lyhyesti? No. Niin. Tällä hetkellä, jos ollaan läheisiä niin jopa Vatik- edes Vatikaani ei voi tehdä mitään. Tämä on ihan tukossa. Ainoat, että on harmi, sääli sanon näin, on toimia Kuuban kautta. Saanut on ratkaisu. On aloittaa neuvottelut neuvottelut kuubalaisten kanssa diplomaattisesti tietysti, jotta he voivat sitten tuoda jotain pöytään venezuelalaisille humanitaarista apua. Vain näin voidaan toimia. Ei ole muita ratkaisuja toistaiseksi, mutta pitää muistaa, mitä Beatrice sanoi. Pitää myös toimia kansallisissa järjestöissä, kansallinen rikostuomioistuin muussa. Jotain tarvitsisi tehdä. Täällä on poliittisesti hyvin vahva ja myös me täällä parlamentissa, koska on kansalaisia, jotka pyytävät joka päivä, mitä teette siellä oikein. Siellä kuollaan, mitä teette? Oletteko lomilla, mitä te oikein teette? Pitää tehdä jotain, pitää painostaa sen takia. Rouva puheenjohtaja, annan teille onnittelut. Tämä on hyvin tärkeä, kiitos. Thank you. I'm going to give the floor back. Kiitos. Sitten puheenvuoro takaisin pelastuspalvelujen ja humanitaarisen avun pääosastolle. Rova Horeis, voitte joihinkin mm, kysymyksiin vastata ja voitte puhua muutakin, jos haluatte. Niin, kiitos, Rova puheenjohtaja. Voi vain vahvistaa tilanteen kuvauksen, joka täällä on salissa esitetty. Että tilanne on epätoivoinen, ja että parlamentti esitti hyvän päätöslauselman heinäkuussa. Mitä uusia osatekijöitä on kysytty? Kaksi niitä mielestäni paikan päällä. Inflaatio on no kasvanut ja ihan äskettäin tuli uusi talousuudistuspaketti, joka sitten riisti ihmisiltä täysin ostovoimansa. Valuutan arvon väheneminen vahvasti, hinnan korotukset perushyödykkeille – tukien leikkaukset. Eli ihmiset, joilla joitakin säästöjä vielä oli, niin ovat ne menettäneet. Eli kun tuli luvut, kaksi kolmasosaa ei pysty hankkimaan ruokaa. Nyt se on suurempi osuus varmastikin. Ja mikä on sitten aiheuttanut sitä, että naapurimme on mennyt yhä lisää ihmisiä. Ja nyt kun puheenvuorossa kuultiin luvuista, jotka ovat aiheuttaneet epätoivoa aiemmin, niin nyt sitten äh, ihmisten aalto, joka on lähtenyt naapurimaihin, on suurentunut dramaattisesti. Tämä yksi asia. Ja sitten toinen. Ja nyt sitten naapurimaat ovat tiukentaneet rajavalvontaa tämän vuoksi. Tunne vähän peruntapausta. Heillä oli eräänlainen humanitaarinen viisumi – joka oli otettu erityisesti käyttöön venezuelalaisille, esille, että jonka ansiosta he saivat sitten peruspalveluja ja työmarkkinoille pääsivät. Hekin ovat tiukentaneet Ja nyt täytyy olla sitten tietty määrä dollareita ja voimassa oleva passi, jota ihmisillä ei ole. Ecuadorissa sitten on jonoja ja prostituutioita. Ihmisten jono, jotka haluavat myydä mitä tahansa heillä on, niin se on paljon pidempi jono kuin muut jonot. Nyt on ensi kertaa todellisia jännitteitä ja konflikteja kohdistuu näihin ihmisiin. Eli nyt tulijat kävelevät, ovat kovin köyhiä, prostituoivat itsensä, kilpailevat työmarkkinoilla muiden köyhien kanssa, ilmoittautuvat kaikenlaisiin toimiin, joilla, joiden avulla haluavat selviytyä. Tulee vaikutelma, että turvattomuus lisääntyy. Ja Venezuelassakin on yksi näkökohta. Sehän on ollut maa, jossa on ollut paljon rikollisuutta turvaton maa. Ja nyt rikollisuuden määrä on lisääntynyt. Kun yleensä kaikkea puuttuu, niin sen lisäksi tulee turvattomuus kasvaa. Tämä yhteenvetona yleiskuvasta ja meidänkin osalta on hyvin tärkeää, että te osoitatte intressinne, koska se auttaa myös meitä tekemään parempaa työtä ja tekemään enemmän työtä ja sitten lopulta samaan aikaan ottamaan käyttöön enemmän varoja. Niin, kysymys. Kenen kanssa teemme työtä? Kuten alussa sanoin, niin kansalaisjärjestöjen verkosto on ollut pieni Venezuelassa aiemmin. Olemme antaneet panoksensa sen vahvistamiseen. Eli paikallisen Karitaksen kanssa tehdään työtä, punaisen ristin kanssa, Fiallegria-järjestön kanssa. Se toimii monissa latinalaisen Amerikan maissa. Ja olemme nyt jatkuvasti paikalla Venezuelassa. Bogotassa meillä on toimisto, Meillä on yksi pysyvä asiantuntija, joka ohjaa, neuvoo myös kansalaisjärjestöjä. No YK, UNCHR, OIM, e UNICEF ja PAHO ovat paikalla Venezuelassa ja tekevät siellä virallisesti työtä. Ongelmien, vaikeuksien kerran tietysti, mutta mekin teemme työtä heidän kanssaan. Olemme tukeneet sitä, että perustetaan humanitaarinen verkosto, ja jotta koordinointia voidaan vahvistaa sen suhteen, mitä ne tekevät. Vahvistaa nämä kaikki vaikeudet, joista on kerrottu. Mutta ei voida antaa periksi niin edessä. Paholla on lupa tuoda lääkkeitä. Eli aina etsitään paras vaihtoehto. Ja kuten sanoin aiemmin, niin paikallisella tasolla toiminta on aina vähän helpompaa, kuin paikallisviranomaiset ovat myöskin epätoivoisessa tilanteessa. La fiabilité, en tiedä miten se sanotaan englanniksi, mutta kysymyksestänne. Eli, niin kuin sanoin aiemmin, järjestöt eivät ole kovin vahvoja. Ja yksi ongelma sen kanssa on tietysti se, että henkilökunnan vaihtuvuus on suurta. Ihmisiä lähtee. Karitaksen kanssa siellä oli lääkäreitä, mutta he ovat lähteneet maasta. Eli koko ajan täytyy kouluttaa uudestaan ja vahvistaa organisaatiota uskoaksemme pärjäämme sen kanssa ja uskoaksemme se on mahdollista ja kun myöskin nämä varaukset, jotka esititte, niin niidenkin myötä. YK yrittää hoitaa muuttoliikeasiaa. UNCHR ja OIM ovat molemmat siellä mukana. On tehty hätävetoomus. UNCHR myös kaksi miljoonaa dollaria ja 47 UNCHRlta. Tuemme heitä niitä pienillä voimavaroillamme, joita meillä on alueelle. Koska kuten sanoin alussa, niin enemmän pitäisi tehdä ja voidaan tehdä. Kolak, neuvoston työryhmä pitää viikoittain Venezuelan asiaa esityslistallaan. En voi kollegoiden puolesta puhua ulkosuhdehallinnosta, mutta hyvin vapaasti tulevat kyllä selittämään, mitä tekevät. Mutta tiedätte, että EU on aiemmin tukenut useita pyrkimyksiä välittää ja useita pyrkimyksiä, pyrkimyksiä on ollut oppositionkin kanssa. Toukokuussa taisi olla, kun asetettiin pakotteita tietyille henkilöille – jotka ovat vastuussa poliittisesta väkivallasta. Tähän on kulunut myös varojen jäädytys, näiden henkilöiden henkilökohtainen omaisuus, mutta en voi käsitellä yksityiskohtia, koska yksikkömme todellakin vastaa humanitaarisesta avusta. Naapurimaat, kuten sanoin aiemmin, Niin kutsuttu Lima-ryhmä on perustettu, joka on eräänlainen aliryhmä latinalaisen Amerikan maita, jonka tavoitteena on puuttua Venezuelan tilanteeseen. Tähän taidettiin viitata. Kanada on siellä myös ryhmässä jäsenenä EU ei ole. Se on tarkkailijana, se tukee sitä, mutta ei ole jäsen. Ja itse asiassa tämä ryhmä on vedonnut humanitaarisen avun lisäämisen puolesta moneen useaan otteeseen. No mihin täytyy mennä mielestämme? On se, että vahvemmin tuetaan pakolaiskriisin hoitoa, joka tosiasiassa on olemassa – erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset eri rajoilla. Naiset, lapset ja jotka todellakin ovat hyväksikäytön kohteena reiteillä. Ja toiseksi, keskitymme edelleen humanitaariseen apuun Venezuelan sisällä. Että sitä lisätään maassa jotta estetään se, että kuten sanoitte, että ihmiset kuolevat, että täyt, ettei olisi pakko lähteä. Koska ihmisten eksodus on vaikeuttanut niiden asemaa, jotka jäävät. Eli jos se, että serkku tai poika, työikäinen lähtee, sitten ne, jotka jäävät, niin ne ovat esimerkiksi isoäitä ja pieniä lapsia sekin aiheuttaa epätavoisen tilanteen. Niin, vielä kerran kutsusta kiitos ja aina olemme valmiita tulemaan, kun vaan. Niin, kiitos ja onneksi tähän jäi aikaa käydä perusteellinen keskustelu kollegoiden kanssa viime kuussa oli päätösauselma. Nyt on ennenaikaista pyytää jälleen täysistuntokeskustelua, mutta ehkä voimme lähettää Rova Mogherinille kirjeen sanon, että meillä keskustelu oli ekopääosasto on todellakin ottanut asian omakseen. Mutta haluaisimme nyt katsoa, olisiko mahdollista, että lisätukea saataisiin. Ja toinen asia on se, että hän kävisi enemmän vuoropuhelua naapurimaiden kanssa, jotta tie, jonkunlainen humanitaarisen viisumijärjestelmä jäisi voimaan. Että yritetään ratkaisuja löytää, koska on vaikea saada apua perille, niin että sitten ainakin ihmisten pitäisi päästä pois, saada ruokaa, eikä kuolla, kuten reitillä matkalla maassa, joka on niin rikas, niin tämä on todellakin järkyttävää. Kauhe sanoa, että olemme tottuneita, mutta siis olemme nähneet kauheita tilanteita köyhimmissä maissa. Mutta tiedän kollegoilta, jotka olivat pahemmin, että tilanne olisi pahempi kuin mitä olivat nähneet maailman köyhimmissä maissa, kun infrastruktuuri on noissa maissa usein käytössä. Jotain pitäisi tehdä ja Ehkäpä sihteeristä voisi laatia kirje, joka sitten lähetettäisiin koordinaattorille ja sitten Rova Magarinille ja sitten ehkäpä kuukauden päästä mietitään, pitääkö palata asiaan. Ja tietysti yhteydet ovat edelleen avoinna ekopääosastoon ja sittenhän tulee taas kuukauden päästä täysistunto. Kiitos tästä kovasti, kiitos kollegoille. Annoitte asiantuntemuksenne valiokunnan käyttöön. 21 kohta kysymystunti. Kohta 22 muita asioita, muista asioista ei ole tietoa. 23 seuraava kokous. 24. syyskuuta, niin yksi ajatus vielä tässä oli. Jos ei ennen kuin lähdet, yksi ajatus vielä. Lähettiläät eri maista ovat täällä ensi viikolla. Ehkäpä venezuelalaiselta voitaisiin katsoa, onko Venezuelalla lähettiläs käytössä. Hän voisi kertoa tästä kriisistä pienessä kokouksessa. Yksi vaihtoehto oli siis se, ehkäpä se voitaisiin tehdä. Seuraava 20. syyskuuta 14.30 kokous päättyy. Kiitos, kiitos tulkeille.